So ladies uh, and gentlemen, um, we will wait. No niin, odotellaan vielä pari minuuttia, koska lounaan jälkeen aika monet jäsenet eivät ole vielä päässeet palaamaan tänne, mutta toivottaisin kuitenkin tervetulleeksi kaksi vierailijaryhmää tänne Inta-valiokuntaan. Ensinnäkin meillä on Jordanian parlamentin jäsenet ja varapuhemies Suleman Al-Saaben on heidän etunenässään täällä. Toivotan teidät tervetulleeksi tähän valiokuntaan ja toivotan teille kaikkea hyvää. And secondly, there's a... Toiseksi täällä on bonnilaisten nuorten ryhmä. He tutustuvat meidän työmme. Toivotan teidätkin tervetulleeksi Intavaliokuntaan. So, one minute. Eli aloitamme kymmentä yli minuutti. Good. Hyvä. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Nyt aloitamme sitten virallisesti kokouksen iltapäiväosuuden. Ensimmäinen kohta esityslistalla on numero 15. Siinä kohdassa nyt haluamme käydä keskustelua Latvian puheenjohtajamaan edustajan kanssa viime puolivuotiskaudesta menestyksistä saavutuksista kauppapolitiikassa ja olen iloinen siitä, että valtiosihteeri, EU-asioista vastaava valtiosihteeri Latvian ulkoministeriöstä on tullut tänne jälleen kerran. Tervetuloa sydämellisesti viime puolen vuoden aikanahan meillä on ollut paljon asioita vireillä. Haluaisin vain muistuttaa asiaan tuontisäännöistä, mutta myöskin rahoitustuki Ukrainalle. Sitten edistysaskeleet monissa kauppasopimuksissa, Japanin sopimus TTIP tai VTO, kysymys kaupankäynnin helpotuksesta ympäristötuotteissa, sitten tietysti lainsäädäntöjuttuja, kaupan suojavälineet, tai sitten sellaisilla tavaroilla kaupankäyttöä, joita mahdollisesti voidaan käyttää kuolemanrangaistuksen toteuttamiseen. Avoimuus on ollut meille tärkeä asia, ja T-tipin osaltahan siinä on päästy eteenpäin. Ja teaser mandaattikin on julkistettu, mikä nyt vähän pääkipua aiheuttaa on se, että ei saatu olla kirjoitettua yleissopimusta avoimuudesta, tätä YK on yleissopimusta sijoittajien valtiollisista suhteista ja avoimuudesta siinä. Siitä nyt täytyy vielä puhua, että miten siinä menetellään tulevaisuudessa. Laaja kirjo teemoja, jotka käsittelyssä ovat. Ja nyt mielelläni annan teille puheenvuoron. Kiitos on hienoa olla täällä jälleen. Indeed, it's my pleasure. On suuri ilo olla täällä tänään tässä Inta-valiokunnassa keskustelemassa teidän kanssanne kauppaan liittyvistä asioista. Latvian puheenjohtajakauden jälkeen, eli kuuden kuukauden jälkeen, voin todeta, että tämä on ollut intensiivinen ja hyvin arvokas kokemus. Tämä oli ensimmäinen kerta. Tammikuussa olin ensimmäisen kerran täällä ja esittelin Latvian puheenjohtajakauden tavoitteita, niin me keskityimme siihen, että Euroopasta tulisi kilpailukykyisempi, digitaalisempi ja ylipäänsä sitoutuneempi. Ja näin saattaisimme suoda, luoda konkreettisia etuja kansalaisille. Olen iloinen voidessani sanoa, että Latvia puheenjohtajavaltiona on saanut aikaan hyviä tuloksia. Me olemme saaneet sopimuksia muun muassa strategisen investointirahaston asiassa. Olemme saaneet tulosta Euroopan nuorisotakuuasiassa ja rahanpesuasiassa. Tärkeitä neuvotteluita on aloitettu muun muassa rautatiepaketista ja digitaalisista markkinoista, ja olemme tehneet erittäin läheistä yhteistyötä neuvoston parlamentin ja komission kanssa, ja me olemme jatkuvasti korostaneet sitä, että kilpailukykyisen, kilpailukykyistä Eurooppaa tulisi rakentaa kunnianhimoisten kauppasopimusten varaan, ja EUn päätösten tulisi olla avoimia kansalaisille. Latvian puheenjohtajakauden aikana olemme saaneet aikaa menestystä kaikkein kattavimman kauppasopimuksen saralla koko historiassa. Päätöksenteossamme olemme olleet äärimmäisen avoimia. Nyt kun Latvian puheenjohtajakausi on päättymässä, haluaisin kertoa teille, mitä olemme saaneet aikaan EUn ulkoisen kaupan politiikassa. Haluaisin kuitenkin ihan alkuun ilmaista kiitokseni siitä rakentavasta ja sinnikkäästä työ, työstä, jota INTA-valiokunnan jäsenet ovat tehneet. Teidän panoksenne on ollut erittäin tärkeää ja arvokasta. Olemme voineet pitää tavoitteemme kor- korkealla muun muassa kahdenvälisissä ja monenvälisissä kauppaneuvotteluissa ja olemme voineet parantaa neuvoston lainsäädännöllistä työtä. Joten arvon jäsenet, hyvät kuulijat, Talouskriisi on osoittanut, että kauppa ei ole koskaan ollut näin tärkeää EUn taloudelle kuin nyt. EUn kauppa- ja investointistrategian uudistamisesta on keskusteltu nyt ensimmäistä kertaa hallinnollisella tasolla uudessa institutionaalisessa syklissä. Ja meidän tavoitteenamme on parantaa EUn kilpailukykyä tekemällä uusia kauppa- ja investointisopimuksia ja maksimoimalla se taloudellinen potentiaali, joka, jonka tämä lopullinen kauppasopimus meille antaisi. Uskon, että kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että kauppa ja investoinnit ovat voimakas väline, kun halutaan luoda työpaikkoja ja saada aikaan kasvua Euroopassa. 35 miljoonaa työpaikkaa, 45 prosenttia työllisyydestä on riippuvainen län- kaupastamme länteen ja investoinneista. Tämä äh, luku on vuodesta 1995 kaksinkertaistanut. Ähm, EUn vienti on kasvanut ja joka ikinen miljardi euro tukee 14 000 uutta työpaikkaa Euroopan unionissa. Joten nyt haluaisin kääntyä monenvälisiin kauppa-asioihin, jotka myötävaikuttavat globaaliin talousympäristöön. Puheenjohtajavaltio on tukenut vahvaa monenvälistä kauppajärjestelmää noudattamalla tai yrittämällä saada aikaan lisää edistystä monenvälisissä neuvotteluissa maailmankauppajärjestössä VTOssa. Me olemme ponnistelleet jatkuvasti voidaksemme saada aikaan edistystä Dohan kehitysagendalla niin, että voisimme toteuttaa jo tehtyjä päätöksiä muun muassa kaupan helpottamissopimusten sopimusten ilmoittamiseen liittyviä ö, prosesseja. Haluamme myös viedä eteenpäin Balin jälkeistä työohjelmaa. Meidän puheenjohtajakautenamme neuvosto pyysi Euroopan parlamenttia antamaan myöntymyksen kaupan helpottamissopimukselle. Sopimuksen pääasiallinen tavoite on yksinkertaistaa tullimenettelyitä ja varmistaa se, että kauppavirrat ovat saumattomia ja ennakoivattavia niin pitkälle kuin mahdollista. OECDn kaupan helpottamisindikaattorien mukaan kaikkien toimien soveltaminen siten kuin sopimuksessa sanotaan vähentäisi kauppaan liittyviä kustannuksia 10 prosentilla kehittyvissä maissa ja 13-15,5 prosenttia kehittyvissä maissa. Nämä edut ovat merkittäviä. Tässä yhteydessä toivomme, että sisäiset ratifiointiprosessit saadaan päätökseen ennen VTOn ministerikokousta Nairobissa. Tämä on erittäin tärkeä päätös, joka vaikuttaa paitsi tuotteiden rajat liikkuvuuteen, myös toimii positiivisena impulssina Dohan, Dohan jälkeisissä neuvotteluissa. Riian epämuodollinen kauppaneuvosto vaikutti sekin rakentavaan vuoropuheluun valin jälkeisessä prosessissa. Kauppaministerit tukivat vahvasti sitä, että Dohan kehityskierros saadaan päätökseen. Ilmaisivat myös tukensa VTOlle, sen pääsihteerille, hänen pon, kiittivät hänen ponnistuksiaan saada aikaan konsensus jäsenten välillä niin, että Dohan kehitysagenda saadaan päätökseen. Kierros saadaan päätökseen Nairobissa, joka on kymmenes ministerikokous. Tämä kokous ja myös 7. toukokuuta pidetty kokous, siellä vahvistettiin, että poliittista tukea löytyy kehitykselle valin jälkeisessäkin vaiheessa. Tuolloin korostettiin sitä, kuinka tärkeä rooli EUlla ja aktiivinen rooli EUlla on ratkaisujen löytämisessä ja realististen lähestymistapojen hakemisessa. Me haluamme vahvistaa monenvälistä kauppajärjestelmää ja on tärkeää, että pääsemme Kasakstanin, että saa, olemme iloisia siitä, että Kasakstanin liittymisneuvottelut saatiin päätökseen viime viikolla ja nyt tämä paketti, tämä liittymispaketti täytyy vielä muodollisesti hyväksyä. Monenvälisten neuvottelujen lisäksi me olemme myös tukeneet sitä, että kauppa- ja palvelusopimuksen sopimus saadaan päätökseen samoin kuin ympäristötuotesopimus ja olemme myös toivoneet, että IT-sopimus saadaan päätökseen. Nyt puhuisin kahdenvälisestä kauppa-agendastamme ja haluaisin kertoa teille, kuinka tärkeitä nämä kahdenväliset sopimukset ovat ja käytän esimerkkinä Etelä-Koreaa. Sen jälkeen, kun vapakauppasopimus on tullut voimaan, niin esimerkiksi moottoriajoneuvojen vaihto tai kauppa Korean kanssa on 90 prosentilla parantunut. Eli 13 miljardista vuonna 2010 luku on nyt 18 miljardia vuonna 2012. Haluaisin myös kertoa yhdestä erittäin tärkeästä kauppa- ja investointi- Äh, hankkeesta, nimittäin transatlanttisesta kumppanuudesta. Olemme tyytyväisiä siihen, että puheenjohtajakaudellamme nämä neuvottelut äh, saavat uutta pökköä pesään. Ja tämä ei tarkoita ainoastaan neuvottelupöytää, vaan myös avoimuuden ja sitoutumisen näkökulmasta olemme saaneet äh, avoimuutta suuren yleisön suuntaan ja olemme tyytyväisiä siitä, että vakaata edistystä on saatu aikaan kahden viimeisimmän neuvottelukierroksen aikana teknisellä tasolla markkinoille pääsyn, yhteistyön ja sääntöjen pilareiden osalta. On tärkeää jatkaa työtä myös sen puolesta, että pk-yritysten osallistumista voidaan parantaa. Esimerkiksi P- äh, Latviassa pk-yritykset tuottavat jopa 15 prosenttia kaikesta viennistä USAhan. Kuitenkin monet EUn pk-yritykset pitävät vientiä usa markkinoille haasteellisena asiana ja sitä TTIP-sopimus e voisi, siihen se voisi tuoda muutokseen. On tärkeää, että TTIP-neuvotteluissa e EU-instituutiot tekevät yhteistyötä ja ylläpitävät yhtä yhtenäistä näkemystä EUn parhaista eduista. Siksi meidän tulisi välttää eriävien signaalien välittämistä ja viestien välittämistä siitä, mitä EU haluaa näissä neuvotteluissa saavuttaa. Me uskomme, että asianmukaisia ratkaisuja voidaan löytää sellaisiin kysymyksiin, jotka ovat herättäneet keskustelua. Latvia puheenjohtajavaltiona on vakuuttunut siitä, että lisäarvoa ISDS voi luoda. Me olemme tehneet jo paljon työtä val- puheenjohtajakautenamme, kun olemme pyrkineet parantamaan investointimekanismin toimintaa. Ja ISTS-uudistus, josta Malmström puhui intavaliokunnalle toukokuussa, on vahva perusta tasapuoliselle uudistukselle, jonka kaikki sidosryhmät voisivat hyväksyä. Investointisääntö säännöt eivät saisi tarpeettomasti rajoittaa EUn tai sen jäsenvaltioiden oikeuksia säännellä julkisen edun hyväksi sellaisista asioista kuin terveys, turvallisuus, kuluttajan suoja, ympäristö, tietosuoja ja niin edespäin. Näkemykset ovat lähenemässä ja kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että sääntelyoikeudesta täytyy puhua oikein tässä sopimuksessa. Me olemme aina lähteneet siitä, että transatlanttisen kumppanuuden päätökseen saattaminen on omiaan tuottamaan taloudellisia etuja ja hyötyjä ja voi auttaa meitä edistämään yhteisiä arvojamme. Vaikka viestinnässä suurelle yleisölle on ollut parannusta, niin me uskomme, että huolet ja jopa julkisen mielipiteen vihamielisyyteen täytyy vastata avoimella vuoropuhelulla ja tiedolla. EUn jäsenvaltiot ja kaikki instituutiot, he, kaikilla meillä on oma roolinsa esitettävänä, roolimme esitettävänämme. Hyvät jäsenet, nyt haluaisin muutamalla sanalla puhua vielä muista tärkeistä kauppaneuvotteluista. Kuten me kaikki tiedämme, niin merkittävää edistystä on saatu aikaan kauppaneuvotteluissa Vietnamin ja Japanin kanssa. EU-Japani huippukokous toukokuussa Tokiossa antoi meille uutta pökköä neuvotteluiden pesään. Nyt me voimme tiivistää toimia, toimiamme ja ponnisteluitamme, kun haluamme saada aikaan paremmat tulokset, erityisesti kun puhutaan julkisista hankinnoista ja markkinoille pääsystä. Vietnamin kanssa käydyt neuvottelut ovat nyt tulossa loppuvaiheeseensa. Neuvottelut todennäköisesti saadaan, ai, saadaan päätökseen lähitulevaisuudessa. Joten on tärkeää kehittää kehittää edelleen kauppasuhteitamme Kaakkois-Aasian maiden kanssa. Ja aivan kuten komissaari Malmströmkin sanoi huippukokouksessa, ähm, molempien osapuolten, siis, siis meillä on para, tilaa parantaa suhteitamme niin kahdenvälisesti kuin monenvälisestikin. Ja tuleva Kiina-huippukokous on meille myös mahdollisuus saada edistystä kattavan investointisopimuksen saralla. Meidän täytyy peräänkuuluttaa avoimuutta, kestävää kehitystä, markkinoille pääsyä ja luotettavaa sääntelypuitteistoa, jotta voimme puuttua niihin olemassa oleviin haasteisiin, joita EU-firmoilla on Kiinan markkinoilla. Ja kun haluamme parantaa suhteitamme, niin ensimmäisen askeleen tulisi olla nimenomaan investointisopimuksen päätöksen saattaminen. Ja ennen kuin lopetan, hyvät kollegat, haluaisin lyhyesti vielä puhua erästä tärkeästä puheenjohtajavaltiomme prioriteetista, nimittäin kaupan ja kauppasuhteiden vahvistamisesta itäisten kumppanimaidemme kanssa. Latvia puheenjohtajavaltiona läheisessä yhteistyössä komission kanssa piti nyt ensimmäisen itäisen kumppanuuden ministerikokouksen, jossa puhuttiin kaupasta. Kauppa ministerimme tapasivat Armenian, Azerbaidsanin, valko Georgian, Moldovan ja Ukrainan kollegansa ja arvioivat niitä mahdollisuuksia ja haasteita, joita meillä on, kun haluamme kehittää kumppanuuteemme kauppaulottuvuuden. ecfta aiden saralla on saatu aikaan jo tulosta. Esimerkiksi Moldovan kanssa. On todettu, että vienti Moldovaan on kasvanut 3 prosentilla vuonna 2013 ja tuonti taas 20 prosenttia. DFTA e kattaa tai sisältää kattavan uudistusohjelman, jonka tarkoitus on saada Moldova ja lähemmäksi EUta. On tärkeää, että tämä uudistus, uudistuksen vauhti ei hidastu. Ja on myös tärkeää, että kaikki osapuolet saavat konkreettista hyötyä kaupasta EUn kanssa. Kiireellisiä uudistuksia tarvitaan myös Ukrainassa. Meillä on yhteisymmärryspöytäkirja uudesta ohjelmasta, joka liittyy uuteen makrotalouden avustusohjelmaan, tulee tukemaan tätä uudistusohjelmaa, jota Ukrainan viranomaiset toteuttavat laajalla rintamalla. EUn huippukokous Ukrainan kanssa vahvisti sen, että Ukrainan DCFTE-sopimusta aletaan soveltaa vuonna 2016 ensimmäinen ensimmäistä. Itäisen kumppanuuden kauppaministereiden kokous ja myös huippukokous osoittivat, kuinka tärkeää kauppaulottuvuuden kehittäminen on tässä, näissä kumppanuussopimuksissa, koska se on omiaan parantamaan kasvua ja työpaikkoja näissä maissa. Molemmat maat ovat osoittaneet valmiutta valmiutta vahvistaa ähm, kauppasuhteita. Lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, haluaisin mainita lyhyesti muutamia lainsäädännöllisiä asioita. Haluaisin korostaa sitä, kuinka hyvää yhteistyötä on olemme saaneet aikaan EU-instituutioiden välillä. Tämä hyvä yhteistyö on äh, saanut aikaan muun muassa äh, sopimuksen siitä, kuinka hoidetaan kauppa tekstiilialalla niiden maiden kanssa, jotka eivät ole VTOn jäseniä. Ja triokumppanimme Italia, joka oli puheenjohtajavaltio, aloitti tämän työn ja me olemme nyt jatkaneet tätä keskustelua neuvostossa. Lainsäädäntöehdotuksessa äh, ehdotetaan esimerkiksi konfliktialueiden mineraalien tuojien velvollisuus tehdä asianmukaiset tiedonannot meille. Ja me haluamme kiittää parlamenttia sen tekemästä työstä ja myös tarkistuksesta, joita parlamentti äänesti läpi. Neuvoston ja parlamentin täytyy jatkossakin jatkaa työtä tämän asian parissa. Ja toiseksi puheenjohtajakaudellamme olemme myös ylläpitäneet intensiivisiä keskusteluja neuvoston kanssa asetuksesta, joka kieltää tiettyjen tuotteiden kaupan sellaisten tuotteiden, joita saatetaan käyttää hyväksi esimerkiksi ähm, kuoleman rangaistuksen toteuttamisessa tai muuten epähumaanissa kohtelussa. Ja arvon puheenjohtaja, hyvät jäsenet, me olemme tehneet aktiivista työtä myös yhteisten kauppaprioriteettien ähm, saralla, siis kuten sanottiin, se tulee jatkumaan myös puheenjohtajakautemme jälkeen. Aiomme ähm, odottelemme edelleenkin hyvää yhteistyötä parlamentin kanssa ja INTA-valiokunnan kanssa aivan erityisesti, jotta voimme parantaa EU-mahdollisuuksia toimia globaalisti. Ja Latvia haluaakin nyt toivottaa menestystä kollegoillemme Luxemburgissa, josta tulee seuraava puheenjohtaja. Valtio. Haluan kiittää teitä tästä kaudesta ja kiitän myös siitä, että kuuntelitte. Secretary of State, thanks a lot. Valtiosihteeri, kiitos teille. hyvin kattavasta yleiskatsauksesta työhönne. Nyt sitten poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensin EPPstä Daniel Kaspari. Secretary of State. Arvoisa valtiosihteeri, kiitoksia teidän esityksestänne. Minulla on vain pari lyhyttä kysymystä. Teidän kautenne jälkeen kävitte läpi tässä monia asioita, puhutte menestyksistänne, mutta haluaisin keskittää kuitenkin näihin kahteen. Ensinnäkin te otitte esille itäisen naapuruuden ja Ukrainan. Oletteko te sitä mieltä, että tilanne neuvosto neuvosto pysyy yhtä vakana kuin parlamentissakin sen suhteen, että neuvosto haluaa ottaa tämän, saattaa tämän vapakauppasopimuksen voimaan viimeistään ensimmäinen tammikuuta ensi vuonna. 100 prosenttia ilman mitään uusia myönnytyksiä, vai oletteko kenties sitä mieltä, että saattaa olla vaikeuksiakin asiassa? Ja toinen asia, ette maininnut nimittäin kahta asiaa. Markkinoille pääsyy välinettä muun muassa, ja kysymykseni kuuluu, Are those two, those... ovatko nämä kaksi asiakokonaisuutta kuolleita ja kuopattuja? vai luovutatteko edes niitä seuraavalle puheenjohtajakaudelle vai ovatko ne jonnekin hävinneet matkan varrelle? Ja. Onko teillä jotakin myönteistä kuvaa siitä, miten, miltä tämä neuvoston kanta konfliktimineraalin kohdalla saattaisi näyttää? Eli Oliko sosiaalidemokraateilta ketään? Ei. niin valtiosihteeri neljä kohtaa. Ensimmäinen liittyy Daniel Kasparin kysymykseen Ukrainasta. Komissio kertoi meille, että kolmas kesäkuuta tuli uusi ehdotus kahdenväliseksi sopimukseksi jonka pitäisi kattaa EU-Ukrainan välinen sopimus. Mielestäni tässä on ehdotuksessa päällekkäisiä ja ristiriitaisia piirteitä tässä Venäjän ehdotuksessa. Mikä teidän reaktionne siihen olisi? Sitten mainitsitte Kiinan investoinnit. Tietysti se liittyy Kiinan markkinataloudelliseen statukseen ja keskustelu on meneillään Myöskin eri toimielinten oikeudelliset yksiköt tätä käsittelevät. Mikä teidän mielipiteenne siitä on? Ja kolmanneksi. Yksi pienempi asia puuttuu. Ulkomaankaupan tilastot. Ne saatettiin loppu Italian kaudella, mutta sen jälkeen ei ole mitään tapahtunut. No neljänneksi. Avoimuudessa on edistystä. ttip neuvottelumandaatti on julkaistu ja TISA-mandaatti. Pitäisikö se olla esimerkki kaikille kauppasopimuksille? Uh, thank you, Mr. Chairman. And... Kiitoksia puheenjohtaja ja haluan kiittää ministeriä tehtävänne kuvauksesta, tehtävän joka teillä oli puheenjohtajakaudellanne. Olette aivan oikeassa, että tilanteenne oli monimutkainen ja hankala ja ihan oikein tähden sitten sitäkin, että suunnaton määrä neuvotteluita teillä oli edessä, ne liittyvät lähinnä kahdenvälisiin kauppasopimuksiin. Niitä oli tulossa jatkuvasti, koska kuten tiedämme, niin globaalisti ja moni monenvälisten sopimusten rintamalla olemme vähän pattitilanteessa ja tässä on ollut vähän tällaista kisailua siitä, että kuka neuvottelee eniten ja kuka saa eniten sopimuksia neuvoteltua kahdenvälisesti. Ja joka ikinen puheenjohtajavaltio tietenkin joutuu tällaisen tilanteen eteen, joutuu käsittelemään tämän kaltaisia tilanteita. Ja voin vain todeta, että teidän puheenjohtajavaltionne on kyllä menestynyt hyvin työssään. Erityisen iloinen olen teidän kommenteistanne, jotka koskivat teetippiä. Tämä ei ole ollut ollenkaan helppo asia edes tässä valiokunnassa, ja me varmasti tulemme käymään seuraavan keskustelukierroksen piakkoin. Yksi huomiota kysymys, koska tehän mainitsitte parinkin kertaan avoimuuden, joten minun kysymykseni kuuluu, onko edistystä tai edistyksiä saatu aikaan tai onko sellaisia tulossa? sopimusten saralla. Tällä hetkellä meillä on sopimus, joka on tällä hetkellä vähän kujassa pattitilanteessa. Siinä ei ole päästy eteenpäin. Helmut Scholz. Kiitos. Sitten Helmut Scholz. Kiitos, kiitos valtiosihteeri briefauksesta ja alustuksesta koskien tätä kattavaa ulkomaankaupan toimintasuunnitelmaa, jota olet yrittänyt viedä eteenpäin puheenjohtajakaudellanne. Ja mielestäni meille kaikille on selvää, että näin kunnianhimoisen suunnitelman toteuttaminen ei ole yhden puheenjohtajamaan asia, vaan se toistuu kautta puheenjohtajakausien, koska ydinongelmat ovat koko ajan pöydällä. Mutta haluaisin kysyä vähän, että mitä erityisesti Latvia voisi saavuttaa viedäkseen näitä asioita eteenpäin, ja se saa minut kysymään sitasta. ISDS mainitsitte sijoittajasuojan sen periaatteen, että pidätte hyvänä uuden ehdotuksen esittämistä komissio ja sen Malmströmiltä koskien näitä kansainvälisiä tuomioistuimia, kansainvälistä tuomioistuinta. Mitä se tarkoittaa sitä sopimukselle? Oletteko puheenjohtajan keskuudessa tästä keskustelleet, kun tiedämme, että jäsenvaltioilla on eri kantoja siihen, miten sitä sopimus toteutetaan liittyen TTIP- ja ISTS-lausekkeeseen? Yhtenä suurimpana haasteena mainitsitte, ja se todellakin on haaste, niin mainitsitte suhteen itäisen kumppanuuden maihin. Riikan huippukokous, ja puheenjohtaja mainitsikin jo komission tiedot Venäjän federaation ehdotuksesta koskien kolmenkeskisiä neuvotteluja. Tiedän myös, että jäsenvaltioilla on eri kantoja siitä, miten tulevaisuudessa Venäjän suhde muotoutuu ja miten sitä muotoillaan samaan aikaan, kun voimaperäistetään suhdetta itäisen kumppanuuden maihin. Miten te odotatte, että kauppaneuvottelut ja suhde Venäjän federaatioon miten niihin saadaan mahdollinen uusi ratkaisu pakotteiden jälkeen ja miten se voisi auttaa löytämään myös konkreettisia edistysaskeleita, jotta kaupallisissa ja taloudellisissa suhteissa päästään umpikyvästä eteenpäin. Itäisten kumppaneiden kanssa se ei päde pelkästään Ukrainaan, vaan nyt jos tarkastellaan konkreettista tilannetta, se pätee myös Moldovaan. Tai kun yritetään löytää kantoja Armenian, Georgian ja Azerbaidsaniin. Ja sitten lopuksi, ette maininnut CELAX-huippukokousta. Olisin kiinnostunut tietämään, että oletteko puhuneet Latvian puheenjohtajakauden aikana siitä, että olisi kaupallista yhteistyötä ja jatkuvat kauppaneuvottelut latinalaisen Amerikan maiden kanssa niin, että tiivistetään integraatiota näiden maiden kanssa. Kiitos. Sitten Ska. Kiitoksia vielä Pari kysymystä. Setasta haluaisin tietää, kun asiaa tarkastellaan teidän kannaltanne, onko asian sopimus loppuun viety eikä enää mahdollisia muutoksia voi tulla, paitsi ehkä ihan pieniä juridisia kysymyksiä. Sitten ISTS, te mainitsitte että neuvottelut Mansorbin ehdotuksesta neuvostossa. Kuitenkin oli myös ehdotus herra Gabrielilta. Ja mm, mitä tästä ehdotuksesta mahdettiin sanoa neuvostossa? Onko jotakin enemmistöä tätä oikeusjärjestelmää kohtaan, jota hän ehdottaa? Sitten konfliktimineraaleista haluaisin tietää, haluaisitteko kenties jo, jo alkaa trilogin teidän kaudellanne vielä? Onko se teistä mahdollista? Ja sitten lopuksi korostaisin vielä mandaatin avoimuuden merkitystä. Tässä neuvosto voisi kyllä edistyä ja julkaista kaikki mandaatit, joita on kauppasopimuksia varten. Teillähän on ne ja meillä taas ei. Se olisi mukava edistysaskel. Onko keskusteltu siitä, oletteko ehdottaneet tätä ja kuka tällaista kenties vastustaa? Kiitos. Thanks a lot. There's no further request for... Kiitos, puheenvuoropyyntöjä ei enää ole. Joten olkaa hyvä, valtiosihteeri. Uh, thank you very much for all. Kiitoksia kaikista kysymyksistänne ja kommenteistanne. Ja kiitoksia, että otitte esille näitä tärkeitä kysymyksiä pääkysymyksiä. Tietenkin olen tyytyväinen, että minulla on tilaisuus vastata kysymyksiin ja hiukan muotoilla yksityiskohtaisemmin toimimme sitten myös kysymykset, jotka ylittävät meidän kaudemme neuvostossa. Me yritämme kovasti saada aikaan edistystä, niin kuin tekin sanoitte, joten nämä asiat jatkavat, jatkuvat aina kautta toiselle ja sama, sama koskee konkreettisempia tuloksia. Me pyrimme saamaan aikaan nämä tulokset konkreettisiksi taloudellisiksi eduiksi jo, kun tai suurin osa kysymyksestä koski TTIP-neuvotteluja ja aloitankin tästä. Haluaisin huomauttaa, että tässä ei ole kyse vain kaupasta, johon liittyy suurta potentiaalia talouden vauhdittamisen kautta, vaan tämä liittyy myös siihen, että voimme vahvistaa strategista kumppanuuttamme USAn kanssa. Tämä oli aina tarkoituksena Latvian kaudella tarkasti ottaa huomioon nämä neuvottelut tältä kannalta, mutta tietysti, että saataisiin odotettua taloudellisia hyötyjä aikaan. Sopimuksen täytyy olla hyvä ja kunnianhimoinen. Tämä tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että äh, meidän pitäisi oikeastaan pyrkiä parhaampaan mahdolliseen järjestelmään, että nämä kaikki ehdotukset myös toimisivat käytännössä. Sitten ISTS-riitojen ähm, ratkaisusta. Niin kuin sanoin jo aikaisemmin, me olemme sitä mieltä, että äh, komissio, komissaari Matronin esittämä työpaperi on hyvä pohja jatkotyölle, jotta saataisiin aikaan tasapainoinen uudistus, jossa tartutaan pääpuutteisiin ists järjestelmässä Ja tässä mielessä te kysyitte SETA-sopimuksesta Kanadan kanssa. Minä uskon, että meidän kaikkien täytyy ymmärtää, että me keskustelemme sopimuksesta, sitä sopimuksesta, joka on jo viety loppuun. Joten näin ollen ainoa tapa puuttua joihinkin rajoitettuihin kysymyksiin voisi tapahtua. Siinä tässä vähennetään lainsäädäntöä tähän liittyen Tämän ehkä Kanadan, osa, Kanadan osapuoli voisi vielä hyväksyä, joten emme oikeastaan kyllä usko, että tämä sopimus öö, on sovittu ja kaikesta. Mutta mitä tulee avoimuuteen, uskon, että se on kaikkein tärkein aihe näiden kuuden kuukauden aikana. Olen ylpeä siitä, että huomattavaa edistystä on saatu aikaan avoimuusasioissa. EUn neuvotteluehdotukset ovat saatavilla nähtävissä netissä. Samoin muuta tietoa löytyy neuvotteluiden kulusta ja hiljattain myös useat MEPit ovat todenneet, että he ovat saaneet käsinsä kaikki ne asiakirjat, jotka heitä kiinnostavat, joten avoimuus on ratkaisevan tärkeä kriteeri edetä ja Latvia puheenjohtajavaltiona on aina kiinnittänyt suurta huomiota siihen, että kansalaisyhteiskunta, kansalaisjärjestykset työmarkkinoissa ovat tärkeässä roolissa ja mukana. On tärkeää, että kansalaiset ja sidosryhmät tietävät, miten saada käsinsä tietoa niin, että voimme keskustella faktoihin perustuen ja varmistaa, että EUn prioriteetit ovat selvillä kaikkien sidosryhmien joukossa. Minä henkilökohtaisesti vahvasti uskon, että avoimuus myös muissa kauppaneuvotteluissa voisi olla hyvä yleinen periaate, koska kansalaisten mukanaolo, kansalaisjärjestöjen mukanaolo työmarkkina järjestöjen yhteistyö voivan vahvistaa toimintaamme ja vo, näin voidaan löytää parempia lopputuloksia ja ratkaisuja ja päätyä myös parhaimpiin sopimuksiin muiden maiden kanssa. Toivonkin, että tulevaisuudessa saavutamme enemmän tuloksia avoimuusasioissa ja TTIP oli tässä hyvä alku ja hyviä tuloksia voidaan jo nähdä. Sitten muihin esittämiin kysymyksiin. Sopimus Ukrainan kanssa ja itän, itäinen kumppanuus. Kun puhumme Ukrainasta, meillä ei ole mitään syytä olla uskomatta, että neuvoston kanta tulee muuttumaan. Neuvosto uskoo, että Ukrainan vapaakauppasopimus tulee voimaan ensi vuoden tammikuun alusta. Näemme tämän myös Riian huippukokouksen aikana vahvaa tukea asialle tuli, eikä vain tukea, vaan kaikki olivat varmoja siitä, että näin pitäisi ja tuleekin tapahtumaan ensi tammikuussa, mutta otamme tietysti huomioon hiljattaiset Venäjän ehdotukset. Ja tärkeää onkin muistaa, että puhumme neuvotteluista, riippumattoman valtion Ukrainan kanssa, joten kolmas osapuoli voi olla mukana neuvottelussa selittämässä, mutta heillä ei voi olla minkäänlaista veto-oikeutta tai tämän tyyppistä. Joten EU, Ukraina, Venäjä, kolmikantaneuvottelut pitkälle menevästä vapakauppa-alueesta. Rova Malta on selvästi jo todennut tämän asian. Mikään kolmas maa ei voi pyytää muutoksia EU-sopimuksiin niin kauppakumppaneidensa kanssa. Mielestäni tämä on erittäin tärkeää olla kyseenalaistamatta tätä myös meidän riveissä. Sitten te kysyitte vielä itäisestä kumppanuudesta ja kaupasta itäisen kumppanuuden maiden kanssa. Me uskomme, että valtavaa potentiaalia liittyy siihen, jos saadaan aikaan läheisemmät kauppasuhteet Georgian, Moldovan ja muiden kanssa. Ja tietysti voimme auttaa toisiamme myös sellaisissa tilanteissa, joihin liittyy sanktiojärjestelyitä Venäjän tapauksessa – on aika, aika selvää, miten meidän pitää toimia jatkossa. Pitää edelleen täytäntöön panna pitkälle meneviä laajalaisia vapakauppa-alueita, ja siksi jo kerroin edustajoita voisi syntyä kauppa kumppanuuksista Moldovan ja muiden itäisen, kumppanu, itäisen ulottuvuuden maiden kanssa. Sitten käännän katseeni Aasiaan ja aivan erityisesti, erityisesti Kiinaan. Herra Lange esitti kysymyksen. Olenkin samaa mieltä, että vieläkin enemmän voitaisiin tehdä, jotta tuettaisiin yhteistyötämme Kiinan kanssa. Siitä on nyt tullut olennainen osa monien EU-yritysten kasvustrategiaa. Tässä mielessä se, että saataisiin kattava investointisopimus aikaan, se on e- erittäin tärkeää, että voidaan laajentaa kauppa- ja investointisuhteita Kiinaan Kiinan talousmalliinhan liittyy joitakin varsin haastavia piirteitä, mutta meidän etujemme mukaista on jatkaa terveellä pohjalla pitkän aikavälin yhteistyösuhdetta Kiinan kanssa. Ja mitä tulee markkinatalousasemaan ja Kiinaan, nyt neuvostossa keskustellaan ja keskustelut alkavat komission mm, ehdotuksen pohjalta. Ja sitten kun nämä neuvottelut alkavat, niin on selkeää ymmärtää selvästi, minkälaisia juridisia vaikutuksia siitä syntyy, jos Kiina liittyy VTOhon. Se nähdään sitten. The European Euroopan parlamentin tiedonsaannesta koskien kansainvälisiä sopimuksia. Tämän asian myös hän langeutti esille. Neuvosto todella todellakin aikoo suhtautua myönteisesti tähän asian tapaustapaukselta jatkossakin ja kaikki pyynnöt, joita parlamentti tekee, jotta saisi tietoja neuvotteluista, otetaan huomioon. Mutta niin kuin sanoin, yleinen avoimuuden ajatus on kyllä täällä mukana. Niin, tulipas tässä nyt monta kysymystä. Sitten seuraavan. Konfliktimineraalit. Neuvosto on tehnyt tiiviisti työtä asian parissa Latvian kaudella sen tiedättekin, ja neuvostossa asiasta keskusteltiin asiasta ja yleistä tukea on tullut tälle lähestymistavalle, jota komissio on ehdottanut. Joten meidän puheenjohtajakaudellamme yleinen lähestymistapa tapa on saatu aikaan monissakin kysymyksissä. Halutaan lisätä myös säädöksiä kaivostoiminnalla asettaa sääntöjä näille siirtymätoimille ja pyritään kulta mainitaan tässä myös metallina. Kultaa pidetään siis mineraalina, jos sitä ei ole jalostettu tai puhdistettu. Tässä pääkeskustelun aiheet neuvostossa. Kun sitten puhutaan kansainvälisestä ähm, julkisen hankintojen välineessä, tämäkin kysymys tuli esille, komissio on pannut merkille työohjelmassaan, että ehdotusta tullaan muuttamaan tänä vuonna, jotta yksinkertaistettaisiin menettelytapoja, vähennettäisiin, vähennettäisiin aikarajoja ja vähennettäisiin tiettyjä yksityiskohtia täytäntöönpanossa, kun tarkastukset otetaan vastaan keskustelut neuvostossa voidaan viedä loppuun. Sitten kun puhutaan kauppa, pu, puolustusvälineistä, tässä pitää toimia tasapainoisella tavalla ja kaikkien EU-sidosryhmien etujen mukaisesti olemme varmoja siitä, että keskustelut TDI jatkamista on mahdollista ja kun neuvosto ehdottaa muutoksia, jotka voisivat ratkaista tämän hetkisiä mielipideeroja jäsenvaltioiden erillä, eikä ole mikään salaisuuskaan, että tällaisia erimielisyyksiä kyllä on. Vielä lopuksi mainitsen lyhyesti YK yleissopimuksen kansallista kauppaoikeudesta neuvosto on laajaltakin keskustellut tästä asiasta, aivan erityisesti mitä tulee energiakysymyksiin. Kuitenkin enemmän aikaa vielä tarvitaan, että päästäisiin yhteiseen päätökseen, joten yleissopimusta ei ole, ei ole vielä allekirjoitettu EUn toimesta. Me uskomme, että Tähän kannattaa, kannattaa pyrkiä yhteiseen päätökseen tästä kysymyksestä. Tämän takia myös Latvia ei ole vielä pohtinut sitä mahdollisuutta liitettäisiin yksi maakohtaisella tavalla tähän yleissopimukseen. Ehkä lopetan tähän kohtaan. Latinasta Amerikasta vielä. Neuvosto kokoontui siellä ja kauppa tietenkin oli aiheena vähäpäivän huippukokous. Ja uskon, että tässä asiassa, asiassa tullaan edistymään. Ja kauppa, niin kuin alussa jo sanoin, on yksi kaikkein vaikutusvaltaisimpista, va, va, vaikutusvaltaisimmista välineistä, joilla voidaan vaikuttaa kansalaistemme hyvinvointiin. Joten arvokkaat valiokunnan jäsenet. Jälleen kerran haluaisin kiittää teitä teidän aktiivisuudestanne, asiantuntevuudestanne näiden kuuden kuukauden aikana, kun Latvia on ollut EU-puheenjohtajavaltiona. Meidän saavutuksemme eivät olisi olleet mahdollisia ilman tehokasta yhteistyötä parlamentin ja neuvoston välillä. Olen varma, että tämä läheinen yhteistyösuhde jatkuu ja neuvosto jatkossakin tulee jatkamaan työtä näissä kaikissa kysymyksissä, jotka mainitsin, ja uusia kysymyksiä tulee esiin, joten odotan jatkoltakin hyvää yhteistyötä, ja neuvosto on aina valmis tiiviiseen vuoropuheluun, Inta-valiokunnan kanssa. Kiitos. Madam Secretary of State, also from... Minunkin puoleltani niin hyvä valtiosihteeri, täytyy kiittää teitä. Yhteistyö oli oikein hyvää. Teidän kanssa oli aina mahdollista keskustella, yrittää löytää yhteisiä ratkaisuja. Yhteistyö oli oikein hyvä, joten kaikkia hyvää työllenne. Myös henkilökohtaisesti kaikkea hyvää ja menestystä. Niin, ja pidämme yhteyksiä yllä. Kiitos kovasti. Good, liebe Kolleginnen und Kollegen, danke. Niin, hyvät kollegat, sitten kohta 16. Siinä on kyse ensimmäisestä keskustelusta ensi vuoden budjetista. Tiedätte, että 27. toukokuuta komissio on tehnyt ehdotuksen budjettivaliokunnalle seuraavasta vuodesta on tietysti täysin selvää, että me käsittelemme EUn poliittisia painopisteitä, erityisesti kauppa, ka, ulkomaankaupan alalla, niin että sitten otetaan huomioon budjetissa kestävästi myös kasvu ja työllisyys. Ja saadaan sitä aikaan. Siitä olemme varmaan kaikki samaa mieltä tässä yhteydessä, että ulkomaankaupalla on tässä ja voi olla tärkeä rooli, jotta nyt voidaan kehittää budjettimenettelyä, niin on varmaankin järkevää sitten budjettiyleisesittelijän kanssa käydä keskustelua. Ja tänä vuonnahan se on kollega Manuel Jose Manuel Fernandes ja iloitsen siitä, että hän on täällä keskuudessamme. Ja sitten omasta painopisteen asetannastaan esittelee meille näkemyksensä. Tervetuloa ja olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen iloinen voidessa olla täällä. Tulen tänne ennen kaikkea kuuntelemaan teidän neuvojanne, jotta saadaan aikaan paras mahdollinen talousarvio tietenkin niiden budjettirajojen varoissa ja rajoissa, jotka aina on olemassa. Me äänestimme suuntaviivoistamme 11. maaliskuuta mukana kolme etä, no nyt ei sovi suomen kielen, yritystoiminta, työllisyys ja pk-yritykset ja puhuttiin yleensä yrittäjyydestä, yrittäjyyshengestä tällä tapaa voidaan e-, e-, vauhdittaa myös EUn kilpailukykyä puhuttiin keskinäisestä solidaarisuudesta ja kohesiopolitiikka on tässä mielessä tärkeää. Muistuttaisin siitä, että useimmissa jäsenvaltioissa kohesiopolitiikka tällä hetkellä on erilaisessa roolissa. Se vaikuttaa vieläkin älykkäisen kasvuun, tutkimukseen ja prioriteettina on myös ulkoinen solidaarisuus, tietenkin myös turvallisuus ja maahanmuutto. EU ei voi unohtaa sitä, mitä tapahtuu sen ympärillä huolimatta siitä seikasta, että monta kertaa unohtuu se, että me olemme kaikkein suurin rahoituksenantaja ja avunantaja maailmassa, niin neuvoston ja komission pitäisi noudattaa sitoumukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että noudattavat moni, monivuotista rahoituskehystä. Tämä tarkoittaa sitä, että komissio ja parlamentti antavat joustoa, joustomahdollisuutta, joka löytyykin kyllä budjetista – monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä erityistä mahdollisuus käyttää tätä, näitä menoja odottamattomia tapahtumia varten. Sitten on velkakysymys, puhutaan tästä maksuongelmasta. Se on looginen seuraus sitoumuksista. Ja tästä asiasta saatiinkin aikaan sopimus neuvoston komission kanssa, jotta maksamattomat laskut vuodelta 2016 ei olisi, eivät olisi kahden miljardin tasolla. Muistuttaisin vielä siitä, että komissio teki ehdotuksensa 20. budjettiesityksessä 27. Tällä talousarviolla on myös vaikutukset strategisten investointien rahastolle, Junckerin suunnitelmalle, ja tämä vaikuttaa tietysti näihin marginaaleihin. Sitten pystyttiin vähen ottamaan huomioon Euroopan mm, verkkojen, verkkojen väline, niin, ja yksi miljardi euroa varattiin tätä varten. Sitten mitä tulee aikatauluun, 23. kesäkuuta hyväksytään mietintö budjettiasian valiokunnassa ja sen trilogin jälkeen sitä äänestetään kesäkuussa. 3. syyskuuta voidaan tehdä tarkistuksia ja pu- puolivälissä syyskuuta käsitellään kysymys tästä, niin hyväksytään lokakuussa ja sitten jatkossa äänestetään tarkistuksista. Sitten 12. lokakuussa äänestetään, kun on mietinnössä 28. lokakuusta kuussa äänestetään täysistunnossa ja 29. 28. marraskuuta käsitellään asiaa. Mitä tulee tähän budjettiesitykseen, joka esitettiin 27. toukokuuta. Se koskee makrotaloudesta avustusta Maksusitoumusmääräisessä on 2 prosentin nousu, mutta tulee maksumäärärahojen 7,3 prosenttia on lisäys. On muitakin aiheita, jotka liittyvät tähän valiokuntaan, mutta ne eivät suoraan liity tähän esimerkiksi takuurahasto ulkoisessa toiminnassa, mitä tulee maksusitoumuksiin ja maksumäärärahoihin. 78 prosenttia on tapahtunut lisäystä. Sitten kumppanuusvälineistä 6 prosenttia, sitoumuksissa 15,6 prosenttia maksumäärärahoissa. Tietysti kun sisä, sisä, otetaan huomioon pk-yrityksiä. Tässä on tärkeitä ohjelmia, mutta myös rakennerahastot ja operatiiviset ohjelmat kaikissa maissa ovat yhtä tärkeitä, kun ajatellaan yleistavoitetta. Kiitän teitä. Ja tiedän myös, että tässä valiokunnassa teillä on asiantuntijoita budjettivaliokunnastakin. jotka voivat hyvinkin vaikuttaa siihen, että teidän prioriteettinne menevät läpi myös budjettiasain valiokunnassa. Kiitos. Dankeschön, kollega Fernandes. Ja, in der Tat, Niin, kollega, kollega Fernandes. Niitä meillä täällä Intossa on ja siitä iloinen olen. Siis päteviä kollegoita meitä Intossa on, jotta intointressiä saadaan budjetissa läpi. Tässä mielessä annankin puheenvuoron meidän esittelijällemme herra Böökelle. Ja, vielen dank, äh, herr... Niin, puheenjohtaja, kiitos. Hyvä esittelijä, kollegat. Budjettivaliokunnan ja talousvaliokunnan kanssa tänään innolla kun EFSI esirpaketista äänestetään, niin ei se ole mitenkään yksinkertaista. Komissio valitsi yksinkertaisimman tien alun perin, ja miten se teki diilin neuvostolle, ja siinä se lähtökohta olikin kovin vaikea parlamentille. Pelastaa vielä se, mitä pelastettavissa oli. Ja sitten loppujen lopuksi piti puolustaa asianmukaisesti eurooppalaista budjettia. Täytyy todellakin sanoa, että minullakin on jonkun verran kokemusta pitkistä ja vaikeista neuvotteluista. Mutta sitten kun oli neljäs viides trilogi, 8, 17, 13 tuntia neuvotteluja aamulla kun saavuttiin tulos, niin Silloin voi vain esittelijää ja neuvottelutiimiä niille antaa suuri tunnustus siitä, mitä sitten lopussa pystyttiin saamaan aikaan. Ja sitten nämä haitat joidenkin ohjelmien haitaksi, siis joista osa lippulaivoja, jos ajatellaan perustutkimusta tai verkkojen Eurooppa-välinettä, niin se on kyllä huomattava tulos. Ja ehkäpä sitten myös komissiolle, neuvostolle kun ajatellaan 2016 neuvotteluja, niin se pitäisi olla varoitus, että kohtuullisemmin eh, neuvottelevat parlamentin kanssa kohtelevat sitä kohtuullisemmin alusta alkaen niin päästään sitten järkevään lopputulokseen. Varmaankin tämä kohta neljä Global Europe, niin ulkomaankaupan valiokunta tietysti ottaa huomioon se, että kauppapolitiikan kasvava merkitys – ei näkyisi pelkästään komission työohjelmassa, kun se on tärkeä kasvun ja työllisyyden kannalta, vaan että ihan samalla tavalla se tulisi esiin luvuissa. Haluaisin vielä numeroissa, haluaisin vielä viitata siihen, että viime vuonna, jos ajatellaan näiden yksittäisten kohtien valmistelua, niin sittenhän meillä on myöskin tilintarkastustuomioistuimelta näkemys siitä ja kysymys kysymyksiä siitä, mitä tulee ulkomaan kauppasopimusten hallinnointiin, niin että mitä tarvitaan komission yksikköjen ulkomaankauppatoimintaan määrärahoja, erityisesti niitä määrärahoja, jotka liittyvät ulkomaankauppasopimusten asianmukaiseen hallinnointiin, toimeenpanoon niiden vaikutukseen mukaan lukien, sitä, että noudatetaan velvoitetta kolmansia maita kohtaan. Tässä varmaan ollaan varmaan vasta alussa sitä, mikä täytyy välttämättä toteuttaa, jotta ollaan aina päivitettyjä valvontaryhmiä, seurantaryhmiä, kun ajattelen ja ajatellaan ammattimaistumista ulkomaankauppasopimuksissa, jatkokehitystä, että koko ajan täytyy olla päivitetyt tiedot. Ollaan ajan tasalla. Mitä sitten Eurolattiin tulee parlamentaariseen yhteiskokoukseen, mikä siellä huippukokouksessakin oli rooli, niin siellä oli paljon hyviä aloitteita ja, ja mitä sitten itsellemme, kun ajatellaan liiketoimintakeskuksia, business centers esimerkiksi Intiassa, niin muissa kauppasopimuksessa, joita täällä latinalaista Amerikkaa, niin se on tärkeä teema. Miten voidaan saada aikaan se, että toisaalta kun kauppasopimus on saatu aikaan, niin että se koko homma sitten sitten tulee mielenkiintoiseksi vekoyrityksille ja tästä vastaava ammattilaistuminen, kansainvälistyminen ja sitten siihen liittyvät neuvontapalvelut ja tiedonpalvelut voidaan viedä eteenpäin, koska vain sillä tavalla kauppasopimukset todellakin voivat saada aikaan ne vaikutukset, joita me näille maille haluamme ja juuri sitten pk-yritysten rakenteiden kehittämisellä näissä maissa tarvitaan. Ja sen vuoksi Aid for Trade tarvittavat määrärahat erityisesti kun ajatellaan heikommin kehittyneitä kehitysmaita kauppakumppaneidemme joukossa, niin se pitää ottaa asianmukaisesti huomioon. Pyke. Kiitoksia herra Pöykäs, herra Stradil. Uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> Yksi erityinen kysymys esittelijälle, ihan lyhyt mutta toisaalta te, siis te esititte lyhyen, mutta aika kourin tuntuvan kuvauksen budjettikomitean työstä. Niin, lyhyt kysymys. Se ehkä hiukan yllättäen ei liity kauppa-asioihin lainkaan. Teidän alustava puheenvuoronne inspiroi minua. Te puhuitte turvallisuudesta laillisesta maahanmuutosta ja tämänkaltaisista asioista. Nyt haluaisin esittää teille kysymyksen. Tarkoittaako tämä tarkoittaa sitä, että on joitain suunnitelmia tai aikeita lisätä enemmän varoja ulkorajojen turvaamiseen tai vaikka niiden maiden avittamiseen, jotka ovat EUn rajavaltioita, kuten nyt vaikkapa Italia, Kreikka, Espanja, niin että voimme suojella ulkorajojamme laitonta maahanmuuttoa vastaan. Eli onko tällaisia suunnitelmia, eli lisävaroja, mitään konkreettista ö, kerrottavaa tästä asiasta, jos teillä on? Tämä oli kysymykseni. Thanks a lot. There's no further... Kiitos, muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Ei. Pahoittelen, Helmut. Ja ich wollte auch... Niin, minäkin haluaisin kiittää esittelijää. Me ollaan aika monimutkaisessa tilanteessa, juuri kun ajatellaan Global Europe, tai kysymys, velkaongelma, ja että missä määrin nyt näissä omissa varoissa ollaan sellaisessa tilanteessa, että että mitä tulee plussaa ja miinusta mukaan lasketuksi kansainvälisestä kauppasopimuksesta, että pystymmekö tässä kysymyksessä toimimaan täsmällisesti, että jos ei nyt tämän vuoden osalta, mutta tulevaisuudessa voidaan sopeutua paremmin oikea-aikaisesti tähän tilanteeseen, myöskin liittyen omiin varoihin. Myöskin sitä kautta, että kansainvälisiä kauppasuhteita tiivistetään ja voidaan ottaa se huomioon ja annetaan sen vaikuttaa. Mehän olemme keskustelleet tämä Trade Watch, mikä saattaisi olla väline juuri tähän suuntaan, että voitaisiin tällaisia kysymyksiä juuri kysymyksiä, jotka liittyvät EUn vastuuseen, niin vastuus kansalaisia kohtaan kaikissa 20 jäsenvaltiossa voitaisiin ottaa huomioon, mutta myöskin kolmansia maata kohtaan, että sitten vastaavasti voitaisiin ajoissa tarkastella, että miten kauppasopimukset vaikuttavat taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen näissä yhteiskunnissa. Ähm, Kiitos minäkin. Jos sopii, niin muutama täydentävä huomautus, erityisesti suunnattuna erityisesti komissiolle. Toisaaltahan meillä on tilanne, että meillä on laaja kirjo kauppasopimuksia tai kahdenvälisiä neuvotteluja. Ja nythän olisi selvä, jos ajatellaan Meksiko, Tunisia, Turkki, että aloitettaisiin vielä uusia. Ja sitten toisaalta resurssit eivät oikeastaan ole muuttuneet. Ja kun ajatellaan näitä moninaisia neuvotteluja, niin voidaanko niitä järkevästi ja huolellisesti käydä vai tarvitaanko sitä, että määrärahoja lisätään ulkomaankaupan pääosastolle? Ja toinen kohta liittyy tähän. Jos nyt seurataan sitten keskustelua poliittisista prioriteeteista ja otetaan se vakavasti, niin sitten tietysti tulevaisuudessa ei ole kyse pelkästään siitä, mitä uutta esitettävää on, vaan myös toimeenpanosta. Että sitä valvotaan tiiviimmin, siihen täällä jo viitattiinkin, herra Böge. Toimeenpanon välttämättömyys, että seurataan toimeenpanoa, tuetaan sitä kauppasopimuksissa – jota varmistetaan asianmukainen toimeenpano. Sekin vaatii voimavaroja. Ja myös me haluamme jatkaa toimeenpanoa, koska se on selkeä kohta meille ja Kolumbiasta perusta tässä myöhemmin puhutaankin. Allekirjoitukseen sopimus ei lopu, vaan järkevästi voidaan tehdä kauppasopimuksia vain, jos otetaan huomioon myös toimeenpano. Tässäkin täytyy nähdä, että missä määrin tähän voidaan asettaa painopiste, ja Bökehän siihen viittasikin. Tilintarkastustuomioistuimen huomiot siitä, että kaupan preferenssejä käytetään asianmukaisesti ja vaikutusten arviointi, niin senkin pitäisi olla järkevässä roolissa budjeteissa niin, että virheellisiä kehityskulkuja voidaan siellä oikaista. Herra Böke tästä vielä. Vielleicht. Ehkäpä muutama lyhyt täydennys vielä puheenjohtaja. Jos ajatellaan kysymystä, missä komissio on tässä vähän mennyt nopeasti eteenpäin. Se voi olla ja komissiohan aina vaatii tai väittää paremmin tietämänsä, että mitä määrärahoja missäkin pääosastolla tarvitaan mutta aiempi komission jäsen herra Liikanen Suomesta erässäkin hallintouudistuksessa sanoi komissiosta, että että nyt täytyy tehdä uudistus ja sitten sanottiin, että budjettiviranomaisessa ei olisi ikinä ollut tarpeeksi paikkoja. Ja sitten me sanottiin hänelle, että hyvä komissio sen, että koskaan äh, hakenut näitä ja halunnut näitä paikkoja, virkoja lisätä siellä. Sitten Sahadilille tästä mm, kaupasta ja kehitysapupolitiikasta. Eurolat äh, sopimuksessahan meillä oli Nicaraguasta, siihen tuli mielenkiintoinen arvio, kun siellä oli niin paljon yksityiskohtia siitä, miten Keski-Amerikan kauppa sopimukset ovat kehittyneet ja sitten kun esitteli oikeastaan asiakirjan siitä, mitä me olemme saaneet, niin se, se erittely oli paljon parempi kuin mitä me toimille, mitä olemme saaneet siihen asti. Eli kysymys, että miten yksityiskohtaisesti se toteutettavissa on, kun niin paljon raportointivelvollisuuksia on, niin sitooko se meitä niin paljon, että se mikä todellakin on tärkeää, siis nämä meidän vaatimamme teemat, että ehkä niitä nyt sitten ei tarvitse intensiivisesti ja yksityiskohtaisesti pystytä työstämään. Ja nyt ihan tietoisesti haluan vähän provosoidakin tässä kohtaa, että tämä eurooppalainen rahasto on äh, budjetin ulkopuolella. Toisaalta meillä on kehitysyhteistyöväline, ja kun tätä kaikkea tarkastellaan, ja erityisesti tarkastellaan sitä, että mitä etelässä Euroopassa tapahtuu, niin sitten en usko, että periaatekeskustelu, miten kohtelemme kehitysyhteistyövälineitä tulevaisuudessa, että sitä voidaan vuoden 2020 jälkeen lykätä. Täytyykö käydä tiivistä keskustelua lähtien budjettiavusta vai hankekeskittyminen, miten voidaan onnistua siinä, että meillä ei ole vieläkään tarpeeksi, mutta miten se mitä on, niin käytetään niin, että yhteiskunnat voi kehittyä niin, että ihmiset paikan päällä saavat sitä oikeasti jotain, eikä ei ole sellaista tilannetta, että meillä on sellaisia maita, joille annetaan yksi euro kehitysapua ja sitten kymmenen menee sitä hukkaan. Tästä on tähdellistä komission neuvoston kanssa puhua, että pitääkö olla jotain väliarviointa, jotta saadaan aikaan asianmukaisia maakohtaisia strategioita ja olisi hyvä, jos parlamentti tässä mielessä voisi ilmaista vähän kantojaan, että saada vähän painostettua. Herra Pöykä, tätä voin vain täysin tukea ja tämä liittyy myös kauppapoliittiseen strategiaan, jonka komissio toivottavasti esittelee pian. Sillä on vaikutuksensa siihenkin, koska tässä on kyllä väriä kehityskulkuja ja syytöksiä paljon havaittavissa. Sitten resurssit, tämä toinen kysymys. Peter Sendler varmaan siitä voi sanoa jotain komissiosta, ihan hän saakin puheenvuoron. Uh, uh, thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää myös Fernandesia ja Bögeä heidän puheenvuoroistaan. Edellisessä elämässäni olin liikasen tiedottaja. Ehkä voin hiukan kommento- kommentoida, mitä, tai ehkä en nyt kommentoi, mitä komissaari on sanonut tai jättänyt sanomatta. Niin, puheenjohtaja Böke, kyllä osuitte naulan kantaan, kun tässä mennään eteenpäin kauppa-agendan saralla. Meillä on vahva neuvottelu meneillä ja näemme jo uutta valoa tunnelin päässä, kun menemme eteenpäin. Meillä on tällainen täytäntöönpanoaalto, joka on varmasti kohta tiensä päässä, jos optimistisia ollaan, niin ensi vuoden loppuun mennessä voimme jo nähdä kuuden sopimuksen täytäntöönpanon yli 30 uudessa maassa, osa Afrikan maista. Ja ne edellyttävät intensiivistä työtä siis sopimusten täytäntöönpano ja kauppasopimusten neuvottelu ja niiden tekeminen on ihan ok vielä, mutta varsinainen happotesti on sitten se täytäntöönpano. Euroopan tilintarkastustuomioistuin myös viime vuonna <clears throat> korosti sitä, että on tärkeää arvioida vaikutusta, pohtia sitä, mitä neuvosto voi tehdä näyttöön perustuen. Tämä liittyy siis myös paremman lainsääntelyn pakettiin. Eli nämä ovat kaikki sellaisia alueita, joiden parissa me ja muut komission palvelut tulemme kamppailemaan, kun pohdimme, mitä voimme tehdä niiden varojen turvin, joita meillä on. Mutta jos me haluamme myötä vaikuttaa kasvuun ja työpaikkoihin ja edistää kauppaa, niin kyllä meidän täytyy käyttää resursseja parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tästäkin syystä meidän täytyy tehdä prioriteettipäätöksiä, keskit- pohtia, mitkä ovat painopisteemme. Ja joskus ö, olemme hiukan huolissa tai varovaisia uusien aloitteiden suhteen, kuten vaikkapa tämä Trade Watch-rakenne. Trade Watch ehkäpä sisältää jo sellaisia toimia, joita meilläkin on jo valmiiksi, muun muassa vuoropuhelu kansalais yhteiskunnan kanssa ja niin edespäin. Eli me pohdimme aina, että mikä on kaikkein tärkeintä. Ja jos nyt pitäisi tehdä valinta, niin varmasti korostaisimme eniten kommunikointia, tiedottamista, tiedon antamista ihmisille niin, että keskustelu ja kauppasopimuksista käytäisiin. Mehän olemme nähneet vahvaa keskustelua TTIPistä puolentoista vuoden aikana käydyn. Ja tiedotuspuoli on kyllä tärkeä painopiste meille, mutta mitä, minkälainen budjetti meille ikinä annetaankin, niin me kyllä teemme parhaamme niillä resursseilla, joita meillä käytössämme on, niin kauppa dgt kuin myös kumppanuusvälineen saralla. Sehän on ollut tärkeä väline meille myös, koska olemme tällä tavalla voineet tavoittaa laajemmin kolmansia maita. Kiitos. Thanks a lot, Herr Fernandes. Kiitos, herra Fernandes. Merci. Euh, il faut rappeler... Kiitoksia. Pitää vielä muistuttaa siitä, että EUn talousarvio on tällainen pieni budjetti, niin yksi prosentti bruttokansan tulosta noin 145 miljardia euroa. USAn budjetti on 20 prosenttia maan BKTsta. Mutta tämä on kuitenkin tärkeä talousarvio ja budjetti, jota käytetään hallinnollisiin menoihin, sitä menee vain 6 prosenttia. Siis 94 prosenttia budjetista menee investointeihin. Joten tämä pitäisi sanoa kyllä useamminkin, koska se, mitä tässä on sanon, osoittaa ihan hyvin lisäarvoon, joka liittyy EU-talousarvioon. Ja otsake kolme Turvallisuus on varsin selvä. On lisätty määrärahoja raja-alueille ja Kreikka muistaakseni ja Italia saivat 150 miljoonaa euroa rajavartiointitoimintaan koska osaketta kolme on lisätty, niin otetaan käyttöön joustoväline 124 miljoonaa euroa ja marginaali ei ole, mutta pitää kuitenkin sanoa, että äh, siis tullaan lisäämään budjetteja, mutta kuitenkin tässä minä puhun komission talousarvioesityksestä vasta, joten nythän pitää vielä odottaa, mitä neuvosto tästä jatkossa sanoo. Ja neuvosto omassa tulkinnassaan monta kertaa usein suorittaa täysin selittämättömiä leikkauksia, sellaisiakin leikkauksia, jotka ovat sitoumuksia, tehty vastaan ja kaikenlaisia julkilausumia vastaan, joita neuvosto itse on tekenyt, eikä se pysty edes puolustamaan omia prioriteettejaan tällä tavalla. Joten me tartumme näihin prioriteetteihin, odotamme tietenkin, mitä neuvosto asiasta päättää ja miten se asia tulkitsee. Mm, yleensä tällaisessa pienessä budjetissa neuvosto yrittää vähentää vieläkin tätä äh, budjettia lisäämällä marginaaleja, eikä pane tarpeeksi, tarpeeksi, tarpeeksi rahaa maksumäärärahoihin, ja siksi meillä onkin tämä maksuongelma. Kun puhutaan vaikka otsakkeesta kolme, sitoumuksissa lisäys on 12,6 prosenttia ja maksuissa 9,7. Luonnollisesti minä puhun komission alustavasta talousarvioesityksestä, ja kun tätä asiaa tässä korostan, te näettekin hyvin, että minkälainen luottamus minulla on neuvostoon ja sen tulkintaan asiasta. Sitten osakkeesta neljä. Siellä lisäys on sitoumuksessa 5,6 prosenttia ja maksumäärärahoissa 28,5 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä on selkeä prioriteetti. Tämä näkyy myös äh, lisätalousarviosta 5. Se on selkeä prioriteetti siis. Tämä liittyy raja maahanmuuttoon. Toivon, että neuvostolla on samat prioriteetit. Tämä sitten nähdään jatkossa tässä. Meillähän ei ole varsinaisia omia varoja, mutta se on sitten oma keskustelunsa taas. 95 prosenttia talousarviosta tulee kansallisista budjeteista ja tämä on ongelma. Pitäisi jatkaa tätä työtä, jotta saataisiin aikaan todellisia omia varoja. Sitten kysymys siitä velasta, joka on, mutta mitä ei voisi olla, koska virallisestihan kun katsotaan perussopimuksia, velkaa ei ole oikeus olla, mutta maksamattomat laskut, nehän vaarantavat ulkoiset sopimukset. Tietysti tänä vuonna on ennakoitu, että vuoden lopussa tulee olemaan 20 miljardia maksamattomia laskuja, mutta 2016 toivomme, että olisi pa- paljon alle tämän. On sääntö, jotka aiheuttavat ongelmia ja on suosittu näitä maksamattomia laskuja, rästejä ja kohesiopolitiikka, vaikka niin kuin jo sanoin, siihenkin liittyy tavoitteita, jotka liittyvät tutkimukseen ja älykkääseen kasvuun. On tämä N plus 3 sääntö, joka synnyttää myös ongelmia näiden maksamattomien laskujen suhteen. Olen samaa mieltä teidän ehdotuksestanne. Tämä työhän jatkuu. Olen varma, että vaikeuksia tulee olemaan neuvotteluissa, mutta tarkoituksena on kuitenkin puolustaa näitä prioriteetteja, jotka ovat meillä samat kuin teilläkin. Ja ne löytyvät myös mietintöluonnoksesta, josta tullaan äänestämään 23. kesäkuuta budjettiasian valiokunnassa ja sitten jatkossa tästä äänestetään täysistunnossa ja minä toivon, että parlamentti pystyy antamaan vahvan kannan ja puolustaa kasvua, työllisyyttä, turvallisuutta ja pyrkii auttamaan ongelmien ratkaisussa EUn ulkopuolella, erityisesti Välimeren alueella ulkoinen solidaarisuus ja sisäinen solidaarisuus. Ja pitäisi käyttää hyväksi niitä ohjelmia, joita meillä on tätä tarkoitusta varten noudattaen monivuotista rahoituskehystä, koska se, mitä tässä vaan pyydetään, että noudatetaan monivuotista rahoituskehystä, ei muuta pyydetä. Ja halutaan vielä käyttää joustovälinettä, koska mehän hyväksymme nämä monimuotoiset, monivuotiset rahoituskehykset ja tässä laskettiin loppu kokonaismäärää ja sitten joustokysymykseen liittyy uusi asia, josta neuvosto ei halua, että puhuttaisiin, mutta me olemme kuitenkin käyttäneet tätäkin. On käytetty Euroopan investointirahastoa hyväksi. Ja tätä liikkumavaraa ei ole käytetty. Ja monivuotisen rahoituskehysten yhteydessä 2, niin nämä varat, joita ei käytetty yhtenä vuonna, liitetään sitten jatkossa, ja niitä voidaan käyttää poliittisiin erityistavoitteisiin myöhemmin. Sama koskee tehokkuutta, näitä, tätä liikkumavaraa voidaan käyttää myös joustoa varten. Esimerkiksi osakkeessa kolme, josta tässä puhuttiin, koska ei ole liikkumavaraa tai marginaalia, niin joustovälineen käyttö on tehty, mutta meillähän tulee olemaan marginaalia seuraavaa pilottihanketta ja valmistelevia toimia varten, että tämä on tavoite, jota me tulemme puolustamaan. On uskomatonta, että joskus minusta tuntuu, että parlamentti puolustaa enemmän kasvua ja muita prioriteetteja kuin muut, joiden pitäisi toimia kuitenkin niin kuin meidän. Ja he ovat riittävät sen suhteen, mitä itse ovat julistaneet ja minkälaisia tekstejä sopimuksia on tehty. On moniakin julkilausumia, joita tehdään eri huippukokouksien jälkeen neuvostossa. Kiitos. Ganz herzlichen Dank, Herr. Oikein paljon kiitoksia, herra Fernandes. Ja on aina kiehtovaa, miten budjettivaliokuntamme, meidän oikeuksiamme ja poliittisia painopisteitämme puolustaa, kun neuvosto ei ole aina niin helppo neuvottelukumppani ja siellähän on usein uusia ideoita siitä, mitä kaikkea pitäisi rahoittaa, mutta toisaalta sitten ei anna siihen määrärahoja käyttöön, niin voin hyvinkin kuvitella, että se on kova juttu. Me annamme oman panoksemme budjetin kehittämiseen. Toivomme teille jo nyt paljon onnea siinä, että parlamentin kannan ja kantoja pystyttiin saamaan läpi. Kiitos kovasti. Äh, den äh, Vorschlag von unserem Berichterstatter Herra Bögen, meidän esittelimme ehdotusta käsittelemme sitten viimeisessä kokouksessa ennen kesätaukoa 13.14. heinäkuuta. Hyvä. Sitten tullaan kohtaan 17. joka on Ecuadorin liittyminen EUn ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen. Tässä Ecuadorin pysyvä esittelijä ja tämän asian esittelijä Helmut Scholz saa puheenvuoron. Kiitos. Nyt kun kahdeksas seela huippukokous oli, niin muutama päivä sen jälkeen sehän myös kauppapuitteita, tai erityisesti niitä käsitteli, niin ehdottaisin, että tänään, nyt kun on päätöslauselma Ecuadorin liittymisestä EUn ja Kolumbian ja Perun kauppasopimukseen, että käsittelemme sitä, ja ennen kuin nyt sitten käsittelen ehdotuksia, joita tekisin päätöslauselmaa, niin haluaisin lyhyesti nyt sitten nykyistä asiaintilaa valaista Ecuadorin liittymisessä Kolumbian ja Perun kauppasopimukseen. 2014 heinäkuusta lähtien on neuvoteltu. Anteeksi, silloin saatiin neuvottelut päätökseen sitten 12. joulukuuta 2014 Allekirjoitettiin sopimus nyt neuvoteltu teksti. On juristien tarkastettavana, käännökset ovat teke, tekeillä ja sitten tarvitaan lopullinen allekirjoitus ja hyväksyntä. Nyt kun tätä prosessia ajatellaan, niin on selvä, että prosessi on juuri alkanut. Niin ja vaikka tämä on nyt vuoden kestänyt, niin todennäköisesti ennen kesätakoista ei saada loppuun kolmen osapuolen kauppakomiteat, siis Peru, Kolumbia, Ecuador, EU, niiden tapaaminen on kesäkuun loppuun suunniteltu ja sitten Euroopan parlamentti Jos tämä positiivinen suuntaus ja kehitys jatkuu, niin sitten antaisi oman hyväksymisensä 2016 parlamentti. Toiseksi haluaisin viitata siihen, että vaikka meillä GPS Plus-sääntely ei enää ole Ecuadorille ensimmäinen tammikuuta tästä vuodesta lähtien niin. Toisena lainsäätäjän yhdessä neuvoston kanssa on kuitenkin keskinäisten tariffien sovittu 2014 vuodesta lähtien. Ja se on nyt sitten kaksi vuotta voimassa, mitä on ajateltu tähän ratifiointiajaksi, kunnes Ecuador sitten käytännössä tähän kauppasopimukseen liittyy EUn ja Kolumbian Perun välillä. Se tarkoittaa siis, että se on ehdollinen näiden tariffien jäädyttäminen, tullitariffien poistaminen, ja se vaatii meiltä myös sitä, että että ratifiointiprosessiin suhtaudutaan mukaisuudella vastuullisuudella. Nyt siteeraan lausuntoa. Turvattomat työolot johtavat suuriin taloudellisiin menestyksiin ja liittyvät ympäristön pilaantumiseen. Kun otetaan huomioon se, että globaalisessa prosessissa olemme suurella sijalla, niin meillä on tärkeä osa siinä, kun tuetaan työvoiman oikeuksia, sellaisia työoloja ja ympäristön suojelua globaalissa jakeluketjussa täytyy pyrkiä siihen, että paremmin sovelletaan kansainvälisesti tunnustettuja sosiaalisia, ympäristöllisiä työvoimastandardeja, periaatteita ja sitoumuksia, ja erityisesti YK on sellaisia OECDn ilon ja sovellettavia ympäristösopimuksia koko globaalissa jakeluketjussa. Tämä ei ole Kuen ohjelmasta sitaatti, vaan tämä on sitaatti yhteisestä. TG7 äh, kokouksesta. Ja kun tätä siterasta kuulla, kuunnellaan, niin siinä ei ole pelkästään kyse sellaisesta, jotka olisivat tunnettuja kriittisistä suhtautumista kansalliseen kauppaan, mutta otin tämän siterauksen esille koska kokouksen osallistujat, joilla siis on erityisvastuu siitä, miten myöskin EU-ssa toimitaan kolmansia maita kohtaan, siis kauppankumppaneitamme kohtaan. Niin ne on siellä hyvin konkreettisesti nimetty. Ja erityisesti sellaisia kauppakumppaneita kohtaan, jotka ovat ole samalla kehitystasolla, kun ajatellaan teollisuuden kehitysastetta ja talouden toiminta ja suorituskykyä siis kuin EU tai muut G7-maat. Sen varmaan, vuoksi ei varmaankaan yllätä, että nyt sitten tässä tulevassa päätöslauselmassa erityisesti kun otetaan huomioon kestävä sosiaalinen, ympäristöllinen, taloudellinen kehitys, haluan ottaa sinne mukaan, koska minulle on ihan selvää, että me että meillä täytyy olla EUn vastuu siitä, että kauppa ei olisi pelkästään vapaata, vaan sen täytyy olla ennen kaikkea reilua kaikille, jotka näihin kauppasuhteisiin mukaan lähtevät. Ei siis pelkästään tullien alentamisia, vaan se tarkoittaa myös sitä, että täytyy vahventaa työ, työvoiman oikeuksia, kuluttajan oikeuksia, ekologinen tavoitteen asetanta yhteiskunnallisessa kehityksessä. niiden osapuolten keskuudessa, jotka kauppasopimuksen osapuolina ovat. Myöskin kestävän kehitystavoitteiden saavuttaminen ja se, että varmistetaan suoja ympäristölle, ympäristön suojeleminen kansalaisten hyväksi kaikissa 28 jäsenvaltiossa, kuten myös kumppanimaissa, kuten Ecuadorissa. Ja me, mielestäni parlamenttina meidän pitäisi nämä asiat hyvin selkeästi muotoilla erityisesti kun on kyse accession prosessista, että Ecuador on hyvällä tiellä, tämä pitää muotoilla. Taloudellinen kehitys, kasvu ovat osallistavia. Ne ovat myötä vaikuttaneet suoraan köyhyyden vähentymiseen maassa. On saavutettu se, että erot, tuloerot, köyhien ja rikkaiden väliset erot ovat pienentyneet suuressa määrin. Jos verrataan vaikka tilanteeseen 10-15 vuotta sitten. Ja meillä on myös kasvava keskiluokka, mikä on tietysti tärkeää sille, että juuri PK-sektori vahvistuu kansantaloudessa. Jos tarkastelemme Maailmanpankin viimeisiä lukuja, niin köyhyysaste Ecuadorissa vuosien 2006-2014 välillä on pienentynyt 22,5 prosenttiin. Ja äärimmäinen köyhyys on pystytty vähentämään 7,7 prosenttiin. Eli hyvin menestyksekäs positiivinen kehityskulku on tässä huomattavissa, ja sen vuoksi mielestäni juuri kun ajatellaan Kolumbian ja Perun kauppasopimusta, niin Ecuadorin asema ei tässä pidä aliarvioida, vaan että otetaan huomioon se, että tässä yhteydessä se voi jatkaa tätä kehitystä. Eli Ecuadorin liittyminen olemassa olevaan EUn Kolumbian perunkauppasopimukseen täytyy tehdä selväksi se, että Ecuadorille ei koidu sitä haittaa. Euroopan parlamentti on aina ollut niiden joukkojen kärjessä, jossa kestävää kehitystä, eikä pelkästään ekologisessa mielessä, vaan myös sosiaalisessa mielessä on painotettu ja ottanut sen huomioon kauppasuhteissaan. Sen vuoksi halusin palata mieleen parlamentin kannan 11. joulukuuta 2012, kun annettiin suostumuksemme Perun ja Kolumbian kauppasopimukselle. Siellä silloin teimme selväksi sen, että kun ajatellaan näitä Andien yhteisön kahta maata, jotka silloin sopimukseen liittyivät, niin niitä vaadittiin julkisesti valvontavissa olevaan sitovaan ja avoimeen, niin, miten tämä sanoisi, oikeustilanteeseen kehotettiin ottaen huomioon ympäristö, ihmisten oikeudet, työvoiman oikeudet. Ja molemmat hallitukset, sekä Kolumbia että Peru, ovat sitten silloin laatineet toimintasuunnitelman kestävälle kehitykselle. Ja olivat alkaneet sitä toteuttaa. Ja Intavaliokunnassahan nyt on käsitelty tämän etenemissuunnitelman toteutumista. Ja tiiviisti se tämän etenemissuunnitelman toteutumista seurata edelleen, koska se on tietty edellytys ollut Euroopan parlamentin suostumukselle kauppasopimukseen Perun kanssa, Peru ja Kolumbian kanssa. Ja nyt meiltä vaaditaan sitä, että tarkastelemme yhtä tarkasti tätä toteutumista nyt kun, että jos tulisi ihmisoikeustilanteessa muutoksia Ecuadorissa ja mitä sillä voisi olla vaikutuksia. Ecuador on sopimuksen allekirjoittanut. Sillä on hyvin monimutkaiset puiteehdot – Sillä on monimutkaiset vaikutukset, kun kansainvälinen kauppagenda on muuttunut. Ecuador dollarin johtovaluutan asema vaikuttaa Ecuadorin tilanteeseen. Myöskin Kiinan valuutta vaikuttaa. Nämä tekijät täytyy ottaa huomioon. Kehotaisin siksi siis asti siihen, että päätöslauselmassamme ottaisimme huomioon muuttuneet taloudelliset puiteehdot ja teemme siinä yhteydessä selväksi, että siltikin pidämme tärkeänä Ecuadorin menestyksekästä kehityskulkua. Kun ajatellaan suojelunormuja, työväestön oikeuksia, alkuperäisväestön oikeuksia, pk-yrityksen asemaa. Pidämme sitä edelleen edellytyksenä sille, että Ecuadorin talous edelleen kehittyy suotuisesti. Jotta otetaan vastaavasti sellaiset kohdat sinne mukaan. Ja samoin sitten myös velvoite kaikille investoijille siihen, että Ecuadorissa varmistetaan vastaavat juristiset puitteet investoinnille Ecuadorissa nyt työntekijän oikeuksien suhteen, on varaumia Ecuadorin suhteen. Kaikki kahdeksan ilon työnormia he ovat kylläkin ratifioineet, mutta kaikkia ydintyö, työn ydinnormeja ei olla toteutettu käytännössä. esimerkiksi 87-89 yleissopimus. Ja tämä on tullut esille myös, kun tavattiin ilon edustajia ja saatiin tästä nimenomaan tilanteesta selvitystä. Seurantaryhmän kokemusta haluaisin ottaakin mukaan tähän päätöslauselman laatimiseen. Ja että nyt en puhuisi liian pitkään, niin sanon, että Ecuador on yksi niistä maista, jossa on yksi, yksi suurimmista lajien monimuotoisuuksista, jossa on siis suurin keskit, yksi suurimpia keskittymiä erilaisia niin sanokseni biodiversiteettihaasteita. Ja niistä on tärkeää pitää kiinni meidän, se on meidän intressimme. Ja meidän intressimme on, että tämä laji monimuotoisuus säilyy. Ja mielenkiintoista kyllä, niin Ecuadorissa on ministeriä olemassa, joka vastaa luonnonperinnön säilymisestä. Jesuin ja ITT-ongelmaan kaikki tunnette. Sitä käsitellään juuri tässä ministeriössä ja se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy miettiä kovasti sitä, että miten taloudellisen yhteistyön kautta myös Ecuadorin kanssa ja kun otetaan huomioon liittyminen kauppasopimukseen, voidaan ottaa tämä aspekti huomioon yhteiskunnallisessa taseessa, niin sanoakseni, ja että sitä voidaan käsitellä vastuunalaisesti. Se tarkoittaa myös sitä, että täytyy miettiä sitä, että maaperä ei enää köyhdy, ei ole eroosiota, eikä veden, vesien pilaantumista sallita, että laitetaan velvoittavat mittarit myöskin taloudellisille toimijoille, EU-sta tuleville taloudellisille toimijoille tässä suhteessa, jotta voidaan ottaa huomioon tämä monimutkaisempi realiteetti. myöskin ulkosuudenhallinto EU-sta ja komissio itse. Niiden täytyy pyrkiä vaikuttamaan rikkaverolihallitukseen vahvemmin, jotta vastaava ympäristölainsäädäntö ja sitten eh, vastaavista, vastaavista hankkeista annettavat tiedot julkisuudelle ovat edelleen tärkeällä asemassa, mikä koskee myös Kalapakossaaria ja Amazonasin aluetta. Siinä mielessä EU-komission myöskin kauppasopimuksen puolella itse tämä investor responsibility täytyy olla velvoittavana velvoitteena toteutettavissa siellä. Sitten lopuksi aikataulu. Se on sitten sellainen, että 13.14. heinäkuuta käsittelemme mietintöesitystä 17. heinäkuuta asti sitten. Jos tämä näin vahvistuu, olisi meillä aikaa tarkistusten jättämiselle sitten syyskuussa kokouksessa. Voidaan käydä toinen keskustelu, käsitellä tarkistukset ja äänestysvaliokunnassa olisi silloin niin, että sitten tämä tärkeä päätösloma olisi täysistunnossa lokakuussa. Ja näin myötä sitten voitaisiin vaikuttaa ratifiointiprosessiin. Kiitoksia huomiostanne ja nyt olen sitten jännityksellä odottamassa, että mitä kollegat tästä ovat mieltä. Kiitos Helmo tästä yksityiskohtaisesta esittelystä asian tilasta ja mitä päätösohjelma sisältää. Sitten Kolumbian Perun pysyvä esittelijä, kollega Fisas saa puheenvuoron. <clears throat> Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin myös herra Schulzia tästä kattavasta esityksestä ja kaikesta työstä, jota hän on tehnyt, jotta Ecuador otettaisi mukaan tähän sopimukseen. Tähän kuuluvat Kolumbia ja Peru, ja haluaisin muistuttaa siitä, tämä kauppasopimus, joka solmittiin kaksi vuotta sitten heinäkuussa, se on kauppasopimus, joka, johon pitäisi kuulua myös Bolivia ja Ecuador. Kuitenkin ne päättivät aikanaan olla tätä allekirjoittamatta. Ja sitten Ecuador tulisi, olisi sitä mieltä, että se olisikin kiinnostava sen kannalta ja liittyä tähän sopimukseen, kauppasopimuksen Andien muiden maiden kanssa. Ja haluaisin myös sanoa, että kun jotkut poliittiset ryhmät sanovat, että me velvoitamme tietyt kolmannen maan maailmat allekirjoittamaan tällaisia sopimuksia, tämä ei ole ollenkaan totta. Ja tämä on juuri todistus siitä. Todisteena on tämä, että Ecuador alkoikin nähdä jotakin hyvää tässä sopimuksessa, kauppasopimuksessa EUn kanssa, koska se on pyytänyt ihan vapaaehtoisesti, että pääsisi mukaan sopimukseen, eikä kukaan tietenkään ole tätä maata tähän pakottanut. pakottanut. Neuvottelut ovat varsin työtelijät, koska kaikkihan tiedämme, että Ecuador nautti eh, tästä GPS Plus-järjestelmästä, mutta sitten viime vuoden joulukuussa tämä järjestelmä päättyi ja näin ollen Ecuador jäi vaikeaan tilanteeseen. Monet yritykset, joiden piti alkaa sitten maksaa varsin korkeita tullimaksuja ja meidän poliittinen ryhmässä, meidän poliittisessa me korostimme kovasti sitä, että tässä nyt olisi hyvä tilaisuus selvitä tilanne vaikka vä- allekirjoittaa noin väliaikainen sopimus vaikka Ecuadorin kanssa, jotta se ei joutuisi maksamaan tällaisia tullimaksuja. Tätä kautta olen tyytyväinen siitä, että tämä asia nyt etenee ja tämä voidaan hyväksyä varsin mahdollisimman nopeasti. Mitä tulee sitten tähän kuuluisaan edistymissuunnitelmaan, niin ei niin, että me erityisesti tätä puoltaisimme tällaisia edistyskertomuksia, suunnitelmia monta kertaa. Kauppasopimuksessa niitä ei edes ole, emmekä kyllä, kyllä halua niitä vastustaakaan, koska tällä hetkellä hetkellä Kolumbialla ja Perulla jo on tällainen, ja me uskomme vielä lisäksi, että, että kun Ecuador liittyy, niin se ei tietenkään tarkoita sitä, että tavallaan se, se tilanne olisi eri kuin Kolumbialla ja Perulla tällä hetkellä. On totta, että jokaisella maalla on oma tilanteensa ja olosuhteet ovat eri näissä kolmessa maissa, eiväthän tilanteet, tilanteet ole samoja Kolumbiassa ja Perussakaan. Ja uskon, että tämä on sellainen asia, jota meidän pitää hiukan vielä syvällisemmin tarkastella Täytyy vielä todeta, että hallitus Ecuadorissa ei kovinkaan paljon puolla sitä, että, että laadittaisiin tällainen edistymissuunnitelma, koska toistan Ecuadorin tilanne on varsin erilainen kuin näissä muissa maissa, mutta ei voi myöskään syntyä tällaista vertailtavaa tai ongelmaa erilaisessa kohtelussa. No, joka tapauksessa me Suhtaudumme erittäin myönteisesti siihen, että Ecuador otetaan mukaan sopimukseen ja toivomme, että asian käsittely etenee juuri niin kuin esittelijä tässä sanoi, ilman suurempia hankaluuksia ja esteitä, jotta mahdollisimman nopeasti voidaan allekirjoittaa lopullinen Eduarin, Ecuadorin liittyminen tähän sopimukseen, koska uskon, että tämä voi olla varsin suotuisaa ja hyödyllistä niin Ecuadorin ekodorialaisille yrityksille kuin yrityksille myös koko eu alueella. Ja esittelijä voi luottaa siihen, että minun ja, minä ja poliittinen ryhmän me haluamme tukea ehdottomasti tätä tehdä yhteistyötä. Kiitos. Ganz herzlichen Dank. Oikein kovasti. Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja. Um, I just... Kiitoksia kovasti. Halusin vain toistaa sen, minkä edellinen puhujakin jo sanoi. Tässä on kyse nimenomaan johdonmukaisuudesta suhteiden jatkuvuudesta Andien yhteisön kanssa. Vuonna 12 hyväksyttyssä ähm, lausunnossa me puhuttiin nimenomaan Andien maa, Andeista, Andien yhteisöstä, eikä ainoastaan Kolumbiasta ja Perusta. Ja on erittäin tärkeää, että me teemme yhteistyötä Ecuadorin viranomaisten kanssa, laadimme etenemissuunnitelman niin, että Ecuador otetaan myös huomioon. Tämä on mahdollisuus Ecuadorin viranomaisille, jos haluavat sitoutua tähän prosessiin. Ja kyllä meidän tulisi varmasti ottaa esiin myös huolenaiheita. Ilohan on käynyt teknisillä missioilla maassa ja asiantuntijoidenkin kanssa on keskusteltu perusoikeuksista, työehtosopimusneuvotteluista, kollektiivineuvotteluista siis ja ähm, yhdistymisoikeudesta. Eli tämä on hyvä mahdollisuus nyt ottaa esiin nämä huolenaiheet Ecuadorin viranomaisten kanssa ja toivotaan, että ei päädytä siihen tilanteeseen, jossa kolme kumppanimaata allekirjoittavat saman sopimuksen, mutta kaksi äh, sitoutuvat tähän etenemissuunnitelmaan, kun taas kolmas ei. Olisi parempi, jos meillä olisi äh, tasapuolinen kohtelu kaikille. Mr. Saadil. Kiitos sitten herra Saradille. ECR-ryhmänä perinteisesti olemme kovasti tukeneet kaikkia vapaakauppasopimuksia yleensä. Ja Kolumbia ja Perun sopimusta erityisesti. Ja sen vuoksi me tietysti pidämme hyvänä, että laajennetaan Ecuadoriin tätä kauppajärjestelyä periaatteessa kolmesta syystä. Koska se takaa markkinoille pääsyn, sen kautta saadaan aika vakaa ympäristö ja se auttaa sitten eriyttämään investointeja ja kauppaa molemmilla puolilla Andien yhteisöjä EUn puolella ja antamaan tälle kaupankäynnille puhtia. on tietysti myös sitä, että on tämä väliaikainen toimi, QSP Plus, sen aikaa, kun tämä on täysin voimassa tämä sopimus, tai siihen asti. Haluamme painottaa potentiaalisia etuja sopimuksesta. Kuitenkin täytyy lisätä, että emme ole valmiita tukemaan mitään sellaista vaatimusta, että olisi sitova etenemissuunnitelma tai joku sellainen – johon on pyritty Perun ja Kolumbian yhteydessä jo. Sen vuoksi emme tukisi sitä, että painos, painostetaan mitään minkäänlaista että minkäänlaista Ecuadorin hallituksen painostusta siihen, että ympäristö- ja työvoiman olisi edellytystä sopimukselle. Tietysti ihmisoikeuksien ympäristöstandardien, työvoimanäköstandardien suhteessa tukea voidaan antaa, mutta se ei tarkoita automaattisesti meidän mielestämme sitä, että asetetaan mitään uusia ehdottomia vaatimuksia, jotka voisivat kauppasuhteitamme haitata. Eli tällä pienellä poikkeuksella olemme yleisesti ottaen hyvin myönteisellä mielellä ja tukemassa. Ja odotamme, että parlamentista Tästä tulee lopulta hyvinkin vastakaikua. No. Kiitos, ei ole muita. Aiku siellä. Rova Keller. I'm very sorry that I have to miss. Olen pahoillani, että <clears throat> muu toisen valiokunnan äänestyksen vuoksi en päässyt kuuntelemaan tätä keskustelua kokonaan, mutta haluan kiittää kuitenkin esittelijää siitä, mitä hän sanoi jo aiemminkin. Minun ryhmäni vihreät emme puoltaneet Perun ja Kolumbian sopimusta ja ole, meidän perustelumme eivät ole pahemminkaan muuttuneet. Me puolemme kyllä vapaata kauppaa, mutta tämänhetkinen tapa, jolla kauppasopimuksia tehdään, ei oikeastaan täytä reiluuden kriteeriä ja molemminpuolisen edun kriteeriä. Ja perusta puheen ollen haluaisin kysyä komissiolta, jos tämä nyt vielä on keskustelun rajoissa, haluaisin kysyä, että miten esimerkiksi banaanien hintakysymykseen on puututtu, koska Ecuadorin banaanin valmiste, valmistajat, tai siis tuottajat varmasti tulevat puhumaan, kysymään, että koskevatko, pysyvätkö tariffit, tulitariffit muuttumattomina. Eli tähän täytyy perehtyä, tähän ongelmaan. Ja haluaisimme myös tietää, onko Ecuador vastustanut paitsi banaani, myöskin katkarapukauppa. Ja on tärkeää, että Ecuador aika köyhänä maana voi puolustaa omaa teollisuuttaan. Tämä aspekti puuttuu täältä vapaakauppasopimuksesta. Haluaisin myös kysyä komissiolta, millä tavalla tällä kaupan kestävyysohjeistuksella on mitään vaikutusta näihin neuvotteluihin, jos ylipäänsä mitään, ja sitten etenemissuunnitelmasta. No, etenemissuunnitelma on rajallinen. Me tarvitsisimme pikemminkin kestäviä, sitovia kehityslukuja. Eihän se ole mikään mitään uutta auringon alla, sellaista on toteutettu muidenkin maiden kanssa. En usko, että tämä tiekartta johtaa mihinkään tämä etenemissuunnitelma. Monia asioita on muiden maiden kanssa saatu aikaan, niin jos me nyt tällaisen äm, tiekartan haluamme laatia, niin hyvä niin, mutta kyllä tämmöiset sitovat säännöt olisivat paremmat. Tuolla taustalla näen Jörg Leichtfriedin seuraajan, josta on tullut ministeri kaunissa Stojarmarkissa Itävallassa liikenneministeri ja uusi kollega katseleekin siellä jo sitä, miltä intavaliokunta täällä näyttää. Tervetuloa. Kysymys. Siitä, mikä etenemissuunnitelman sija on, niin siitä pitää tiivisti keskustella. Kolumbia ja Perun kohdalla siitä ennakkotapaus on. Tarvitaanko siinä sitten vastaavia modifiointeja kokemuksen perusteella? Myöskin mahdollisuus joitakin prosessia vielä tukea vahvemmin. Ajattelen juuri sitä, että mitä tulee Ecuadoriin, kukkien ja banaanien kanssa käytävä kauppa ja reilun kaupan tukeminen, reilun kaupan hankkeiden tukeminen – siitä voisi olla kyse. Ja nyt jos sitten tarkastelen Kolumbiaa, niin ihmisoikeusvuoropuhelu on varmaan otollinen hetki, jossa se voidaan siirtää Ecuadoria koskemaan. Eli ettei pelkästään vaadita, vaan myös tuetaan vahvemmin toimenpiteitä. se, että liittymisen hyväksymme, siitä ei varmaan ole kyse, koska taloudellinen osuus sillä että Kolumbia Peru, Perulla nämä kauppaedut ovat ja Ecuadorilla ei, niin se taloudellinen vaikutus on aika huomattava. Eli silloin täytyy nämä asiat muotoilla niin, että sosiaalinen kehitys vahvistuu. Ja sitten vielä banaaneista kiintiöistähän Kolumbian kanssa oli jo tiettyjä ongelmia. Ja komissio meidän mielestämme ihan oikein siinä toiminut. Miten sitten itse asiassa tämä kysymys komission keskuudessa nähdään? Nyt meillä on monia kysymyksiä tästä komissiota kohtaan kerätty. Jarva kyönissä, on nyt mahdollisuuden vastata. Thank you very much. Uh, and starting... Kiitoksia alan alusta, niin kuin esittelijäkin sanoi. Tietysti neuvotus vietiin loppuun heinäkuussa 2014 ja komissari Malmström ja kaupunkiministeri hyväksyvät tämän joulukuussa. Sitten kahdellastakin kehitystä ensinnäkin tämä on käännetty kaikilla EU-kielille. Me olemme vieneet loppuun nyt tämän kääntämisprosessin ja odotamme vielä lopullista vahvistusta sovitulle tekstille. Tässä rinnalla olemme ryhtyneet neuvotteluihin Perun ja Kolumbian kanssa koskien niiden eh, sopimusta Ecuadorin kanssa. Tämä neuvottelu jatkuu ja todennäköisesti neuvottelut viedään loppuun ennen tätä kesää. Tässä tarvitaan vielä hiukan lisää aikaa johtuen sisäisestä neuvottelusta näiden maiden kesken. Pääasiassa, mitä Kolumbia ja Peru tähän mennessä ovat antaneet ymmärtäneet omista huolenaiheistaan, ne eivät välttämättä liity tähän eh, mm, sopimukseen vai miten tämä muuttaisi suhteita näiden kolmen maan kesken tämänhetkisissä muissa sopimuksissa, joita ne ovat solmineet. Kuten mainitsimme, neuvottelemme juuri tästä asiasta ja toivottavasti voimme löytää ratkaisun kysymykseen mahdollisimman nopeasti. Tällä hetkellä meillä on myös meneillään kauppakomitean kokous tänä perjantaina, tämän viikon perjantaina, samoin kaupan ja kestävän kehityksen allikomitea, joka liittyy tähän lukuun. Joten en vielä tiedä täsmästi, mitä tästä kokouksesta syntyy, mutta keskustelemme molemmista mahdollisuuksista ja voidaanko tämä sopimus allekirjoittaa ja miten seurataan tätä lukua koskien kauppaa ja kestävää kehitystä. Sitten tästä itse pöytäkirjasta. Tietenkin tämä on riippuvainen parlamentti sitten, kun sopimus on saatu aikaan Kolumbian Perun kanssa. Toivottavasti tämä tapahtuu nopeasti, mutta teillä on riittävästi aikaa käsitellä pöytäkirjaa. Kuitenkin mielelläni näemme, että esittelijä jo nyt on alkanut, alkanut neuvotella. Tämä on meistä erittäin myönteistä, koska loppujen lopuksi emme tiedä täsmällisesti, kuinka nopeasti pystymme saamaan tämän valmiin sopimuksen teille. Mitä tulee etuihin, jotka liittyvät tähän sopimukseen, tätä kommentoitinkin täällä. Tällä hetkellä teemme tutkimusta sopimuksen vaikutuksesta Ecuadorin. Tämä tutkimus ei ole vielä valmis, joten me odotamme saavamme ensimmäisiä tuli, tuloksia vielä ennen kesälomaa, jotta voitaisiin sitten viedä tämä sopimus, äh, tutkimus loppuun eh, lokakuun alussa. Kuitenkin nyt jo tiedämme, niin kuin täällä on annettu ymmärtääkin, että kun ajatellaan GPS Plus-järjestelmä tähän jatkuu Ecuadorin kohdalla ja seinä syntyy vuosittaisia säästöjä noin 200 miljoonaa euroa tullimaksuissa. Tämä kattaa myös 60 prosenttia Ecuadorin viennistä EU nyt on huomattava summa on kyseessä. Nämä, tämä ei ole tärkeää vain Ecuadorille, vaan myös EUn teollisuudelle tärkeästä asiasta on kyse tämän lisäksi. Ja tämäkin tuli täällä jo esille, että se kauppasopimus tuo lisähyötyjä banani kaupassa. Edelleen täällä jotkut jäsenet viittasivat seuraavaan asiaan. Kyseessä on nimittäin sopimus, jota Ecuador haluaa. Ei vain GPS ole kysymys, vaan myös alueesta kohesiosta ja olemassa olevista kauppasopimuksista. Tämä auttaa heitä myös houkuttelemaan suoria ulkomaalaisia investointeja EU-sta ja meidän puoleltamme tietenkin me saamme lisävakautta tämän järjestelyn kautta. Sitten täällä mainittiin myös kauppa ja kestävä kehitysluku. Luonnollisesti tämä on ihan avainkysymys kaikissa näissä sopimuksissa Latinalaisen Amerikan kanssa. Ecuador on jo suostunut siihen, että allekirjoittaa kaikki säädökset, jotka liittyvät kyseiseen lukuun kestävästä kehityksestä. Se ei ole vaatinut mitään joustoa neuvottelujen aikana ja mielestäni meidän pitäisikin nähdä tämä varsin myönteisesti Ecuador todella haluaa olla mukana aktiivisesti näissä kysymyksissä ja sitoutuminen onkin tässä ratkaisa, tärkeässä osassa, mitä tulee täytäntöönpanoon. Säädösten kohdalla varsin usein tämä kaikki liittyy yhteistyöhön maiden kanssa, jotka sopimuksen ovat allekirjoittaneet. Olemme kuulleet sellaisia lausumia Ecuadorilta, että heille on erittäin tärkeä ympäristön suojelu, työ, työoikeudet ja alkuperäisväestön oikeudet ja uskon, että kun Ecuador liittyy sopimus, sopimusosapuoleksi, niin varmasti näin pystymme paremmin löytämään yhteistä pohjaa kaikissa näissä kysymyksissä. Tämän tietysti kansalaisyhteiskunnan panos tulee olemaan varsin merkittävää täytäntöönpanossa. Ja Näissäkin kysymyksissä odotamme myönteistä panosta Ecuadorilta itseltään. Vielä lopuksi puhtaasta kestävästä kehityksestä. Tämä ei ole ainoa väline, joka meillä on siis kyseinen luku, mitä tulee siihen, että kauppasopimukset viedään loppuun. Me luonnollisesti toimin myös oman delegaatiomme kautta, viranomaisten ja kansallisyhteiskunnan kautta ja järjestelmä kaikkia näitä asioita yhdessä. Sitten vielä joihinkin asioihin, joita tuli äsken esille bananeista. Niin kuin jo sanoin, tietysti sopimus heijastelee pitkälti sitä sopimusjärjestelmää Kolumbian ja Perun kanssa, vaikkakin eroja on täytäntöpanovaiheessa, mutta banaanivakauttamisjärjestelmä koskee sitten myös Ecuadoria, kun se on liittynyt sopimukseen. Toinen kysymys koski tätä ohjekirjaa kestävästä kehityksestä. Tietenkin tämä on sellainen asia, jota komissiokin haluaa ja se otetaan huomioon pääasiassa täytäntöönpanossa. Emme ennakoineet mitään muutoksia itse sopimukseen johtuen tästä, koska tietysti sopimus itsehän vietiin jo loppuun sitten kun kaikki oli vety loppuun myös tässä ohjekirjassa koskien kauppaa ja kestävää kehitystä, mutta tämä on politiikan ala, mm joka on komissiolle varsin tärkeä ja se haluaa sitä kehittää jatkossa vielä eteenpäin ja varmasti haluamme varmistaa sen, että erilaiset uudet aspektit, joita on tullut esille, ne otetaan huomioon myös tässä ohjekirjassa ja myös otetaan huomioon, kun neuvottelemme TSC-alakomiteassa ja mietin, miten tätä asiaa voidaan vielä kehitellä, on, liittyykö tähän oheistoimia tai erilaisia muita aloitteita. Me olemme avoimia eri kysymyksille. Me tarkastelemme niitä kysymyksiä kumppaneidemme kanssa. Kiitos. Herzlichen Dank. Also mir ist klar... Kiitos. Minulle on tullut selväksi myös päätösalaselman osalta, että kun nämä eri rakennuspalikat tässä on toimeenpanossa, niin niitä täytyy valaista. Juuri kun ajatellaan, että Sopimuksen toimeenpano on keskeinen momentum. Se alkaa jo siitä, että tarkastellaan tarkasti sitä, että mitä nämä kaikki kauppakomiteat ja ali, alikomiteat ja kaikki mitä elimiä onkaan, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Että saadaan käyttöön pöytäkirjat ja keskustelu siitä, että miten pitkälle eurooppalaisia aloitteita siellä voidaan tukea. Tätäkin toimintaa täytyy parlamentin seurata niin, että näitä edistysaskeleita voidaan viedä eteenpäin juuri yhdessä. Siellä varmaan on paljon sellaista liittyen tähän päätöslauselmaan ja sitten siihenkin, että miten tulevaisuudessa toimeenpanoprosessia seurataan, niin siellä voidaan uusia avauksia tehdä. Mutta nyt Helmut Schultz vielä. Kiitos puheenjohtaja. Osuitte neulan kantaa juuri siinä, että mitä tulee sopimusten toimeenpanon, sitä täytyy tarkemmin seurata, mitä tulee myös pöytäkirjoihin ja päätöslauselmiin. Niin, että olisi juuri velvoittava luonne näillä toteutetuilla oikeudellisilla askeleilla. Se koskee kaikkia osapuolia. Tässä tapauksessa Ecuadoria, mutta myös Perua Kolumbiaa. Kun tietysti muita yhteisömaita, joiden kanssa on kauppasopimuksia tehty ja EUta se koskee. Ja sitten tulee sille kysymys, että kun parlamentti tällaisia päätösasemia laatii, niin otetaanko huomioon myös meidän sidosryhmämme, että mainitaan ne nimeltä ja heidän velvoittajansa, että mitä heidän halutaan ja miten tarkastellaan täsmällisesti sitä toimeenpanoa. ja mikä sitten toimeenpanorealiteetti oli siinä organisoitavissa. Tätä täytyisi tarkasti miettiä, erityisesti kun ajatellaan aamupäivää ja eilistä keskustelua. Ja, ja siis, eli kysymys myös siitä, että miten monenkeski, että meillä on siis monenkeskinen kaupankäynnin järjestelmä, joka on sitä kaikille osallistujille – Miten se sitten mahdollistaa omaehtoisen taloudellisen kehityksen? Pitää se mahdollisuuden avoimena. Eli yhden sapuuden näkökulma ei ole tärkeä, vaan on aina kyseessä kaksi osapuolta ja mit, tämä rima täytyy olla asetettu sen mukaan. Täytyy tarkastella, mitä ekvatorissa on saavutettu, mitä, minkälaista todellakin modernia kehitystä siellä on saatu aikaan kun siellä on myös realiteettina monietninen maa, myöskin äh, alkuperäisetniset väestöt siellä, heidän oikeutensa, mitä velvoitteita siinä on, mitä velvoitteita sitä tulee Ecuadorille ja myöskin ympäristön alalla tulevaisuudessa. Sanotaan nyt, että jatkomahdollisuuksia, mitä siellä avautuu. Ja mikä tekee meidän työmme siellä tarpeelliseksi. Nämä aspektit täytyisi ottaa äh, fokukseen jatkotyössä ja mielenkiinnolla odotan sitten jatkotyötä yhdessä päätöslauselman osalta. Kiitos kovasti. Sitten kun päätöslauselman ehdotus pöydällä on, niin jännitys kasvaa. Se on sitten viimeisessä kokouksessa ennen kesätaukoa 13. heinäkuuta käsittelyssä. Hyvä. Sitten tullaan kohtaan 18 seurantaryhmät. Kauppasopimusten kehittämisen osalta on tietysti myös tärkeä tehtävä niiden toteutumista seurata. Se, mitä seurantaryhmien kanssa on saatu aikaan, on oikein esimerkillistä. Trade Promotional Authority, laki T-tipistä Yhdysvaltain kanssa. Siinä kongressi sitä myöskin vaati että kauppasopimuksille on seurantaryhmä. Eli standardien asettaja olemme globaalisti tässä. Ensinnäkin Meksiko. Sorry. Thank you, Chair. <clears throat> Quite an ex- Kiitoksia puheenjohtaja. Niin. Olemme käyneet enemmän tai vähemmän kirjallisen valvonta seurantaryhmän kokouksen Meksikosta. Tämä kokous tapahtui Meksikon talousministerin vierailun yhteydessä. Hän kattaa myös siis kauppa-asiat, tämä ministeri. Hän vieraili Brysselissä, tuli tänne eri kokouksia varten, tapasi muun muassa Malmströmin keskustellakseen tämän komissaarin kanssa tästä kartoitusharjoitteesta, jota on käyty. Tarkoitus on modernisoida olemassa oleva vapaakauppasopimus. Hyödyimme hänen läsnäolostaan, kävimme rehellistä vuoropuhelua siitä, mitä oli tapahtunut tähän mennessä. Kokous oli erityislaatuinen siinä mielessä, että meillä oli, me saimme jatkuvasti komission neuvottelutiimin, samanaikaisesta neuvottelutiimin kokouksesta live-viestintää, tosi asiallista ajallista viestintää. Ja me keskustelimme kauppasuhteista ja keskustelimme myös tämänhetkisestä komission kauppapolitiikasta. Meksikohan on erittäin aktiivinen ja tarkastelimme myös Meksikon uudistuksia talouden avainsektorilla. Nehän ovat luoneet aika hyvää, hyviä mahdollisuuksia myös eurooppalaisille yrityksille. Eli nyt voimme todellakin päivittää tätä sopimusta. Meksiko neuvottelee tällä hetkellä myös TTIP-sopimuksesta, neuvottelee Turkin kanssa, Jordanian kanssa – ovat saaneet päätökseen sopimuksen Tyynemeren liiton maiden kanssa, muun muassa Chile, Kolumbia ja Peru, ja pyrkivät nyt pysymään kärryillä myös näissä neuvotteluissa, eivät halua menettää tilaisuutta näissä neuvotteluissa meidän kanssamme. Ja ministeri oli enemmän, enemmän kuin halukas aloittamaan mm, neuvottelut olemassa olevan sopimuksen modernisoimiseksi, erityisesti myös TTIPin vuoksi. Ja meillähän on myös se siitä, sitä, tällä hetkellä toivottavasti jo aletaan kohta ratifioida, joten tämä on melkoinen kannustin Meksikolle avata neuvottelut ja ministerikin puhui asioista rehellisesti, mikä on poikkeuksellista, koska aika monet viranomaiset eivät näin eksplisiittisesti ole asioita ilmaisseet. Olemme nyt käyneet läpi nämä kaikkein tärkeimmät uudistukset, erityisesti energiasektorilla. Niistä keskusteltiin Meksikossa, siellä keskusteltiin julkisista hankinta, hankintaohjelmista, joita on tulossa Meksikossa. Sekin voi olla, se voi olla myös eh, eurooppalaisille yrityksille kannustin olla aktiivisempi Meksikossa. Niin ikään kävimme läpi televiestintäsektorin uudistuksen. Sehän on nyt siellähän on nyt lopetettu historialliset monopolit ja tämä avaa mahdollisuuksia ei-meksikolaisille yrityksille. Ilmeisesti amerikkalaiset yritykset ovat jo mm, korjanneet satoa tästä. Ja kaiken kaikkiaan siis kokous oli informatiivinen, rehellinen ja ministerin vierailu osoittautuu erittäin tärkeäksi, kun ajatellaan tätä kartoittamisharjoitetta ja sen päätöksen saamista. Sehän oli melkein saatu valmiiksi, mutta lopullisesti se saatiin valmiiksi viime viikolla ja asiasta ilmoitettiin perjantaina 12. kesäkuuta EU-Meksikon huippukokouksessa. Meillä on myös tällainen yhteisen näkemyksen kertomus. Se on ollut, siinä ehkä Siinä selvitettiin niitä, mitkä ovat kaikkein pahimmat kompastuskivet sopimuksen uudistamisen tiellä ja komissio aikoo teettää vaikutusarvion ja neuvotteluiden pitäisi alkaa joko myöhään tänä vuonna tai varhain ensi vuonna. Any comments? Oliko kommentteja? Näin ei ole asian laita. Joten näyttää siltä, että edistystä on. tulevaisuuden näkymien osalta saada aikaa uudistettuja suhteita. Japani oli 12. toukokuuta pääneuvottelija herra Petri Cione paikalla. Ja sain tiedon, että myös siellä saatiin aikaan edistystä. Ja näyttää todennäköiseltä, että Japanin EUn kauppasopimus voitaisiin saattaa loppuun, vuoden loppuun mennessä. Se nähdään. Kanada. Kokous oli 3. maaliskuuta ja 5. toukokuuta pääneuvottelija Sitalle ja Kanadan lähettiläs EUssa ja herra Pertigione oli pääneuvottelija myös Kanadan osalta. Hänellä on siis paljon tehtävää. Ja 15. kesäkuuta eilen oli vielä yksi Kanadan sopimuksen kokous. Herra Papriks ei ollut, ei sielläkään, joten meillä ei ole lisätietoja, kun ei ollut kukaan eilen paikalla. Oliko vielä joku, joka... Ei, ei, ei. No. Okei. Okay. Niin varmaan mitä erityistä sillä nyt ei ollut, koska muuten olisi varmaan tullut varoituksia. Sitten kohta 19. Se on komission kertomus Eurooppa-neuvostolla kaupan ja investointien esteistä vuonna 2015. Ja yksinkertaisesti nyt herra Surmielis saa puheenvuoron. Yes, thank you very much. Kiitoksia iltapäivää kaikille. Kiitoksia tilaisuudesta tulla esittelemään tämä viides katsaus kaupan esteistä. Sen komissio hyväksyi 7. maaliskuuta ja sen neuvosto neuvostosta käsiteltiin myös maaliskuussa, kuten aikaisempinakin vuosina. Raportti ensinnäkin antaa yleiskuvan tämänhetkisestä kauppa- ja investointineuvotteluista, neuvottelusuun agendasta ja sitten käydään läpi avain kauppa- ja investointiesteitä, joita edelleenkin on EUn kuudessa, ku, sen kumppaneiden parissa Kiina, Intia, Japani, Mercosur, tässä erityisesti Brasilia ja Argentiina tulevat kuvaan, Venäjä ja USA alusta lähtien. Tässä on tarkasteltu juuri näitä maita, aivan erityisesti sitten raportissa kolmannessa osassa käsitellään eri strategioita, joita EU käyttää tarttuakseen näihin pääesteisiin päätarkoituksena kertomuksessa on lisätä tietoisuutta poliittisella tasolla kaikkein tärkeimmistä kauppaa rajoittavista esteistä ja uudelleen vahvistaa ja toistaa, kuinka tärkeää on korjata tätä tilannetta neuvotteluihin perustuen ja tämän takia tässä kertom- raportissa me keskitymme vain huippuprioriteetteihin. Tavallaan prioriteettien prioriteetissa on kysymys markkinoille pääsystä muun muassa raportti täydentää laajempaa raporttia, jota laadimme, joka koskee vuoroteknologisen valvontaa, seurantaa, senkin laadimme vuosittain ja se antaa paljon yksityiskohtaisemman kuvan kauppa- ja investointiesteistä kolmansissa maissa laajemminkin. Nämä siis täydentävät toisiaan nämä kaksi. Sitten tapausten määrä, jotka on otettu mukaan tähän numero, niitä on 28. Ja Venäjä on ihan ykkösenä, se onkin se, siirrettyy seitsemän tapausta, mutta tulee markkinoille pääsyn esteeseen. Kiina sitten, sillä on kuusi tapausta. Ja Intiassa ja Brasilissa on, on neljä tapausta ja kolme tapausta koskee Argentiinaa ja USAta. Japania on ihan oma tapauksensa, koska näinhän olemme jälleen kuvanneet näitä esteitä tämänhetkisten neuvottelujen yhteydessä ja tämä voidaan perustella sillä, että on muita kuin tuleihin liittyviä esteitä. Japanissa tämä liittyy näin. Toinen luettelo näistä kysymyksistä lähetettiin 2014 joulukuussa Japaniin, kuten te tiedätte. Tämän tapauksen maantieteellisestä levinneisyydestä, mitä tulee sitten eri sektoreihin, huomattavasti esteitä liittyy paikallissopimuksiin, teos- ja tekijänoikeuksiin, samoin kasvia, terveys- ja kasvinsuojelukysymyksiin. Sitten paikallisista kysymyksistä ja vaatimuksista. Mm, hyvä esimerkki on vaikka nämä syrjivät verot ja tuet kotimaisille tuottajille. Brasiliassa Hiljattain esimerkki on Venäjän uusi laki tietojen sijoittamisesta, henkilötietoihin. Kaikki tiedot, jotka koskevat venäläisiä, ne pitää sijoittaa ja käsitellä myös Venäjällä. Tämä on varsin huolestuttavaa myös sen takia, että jotkut muutkin kolmet maat ovat hyväksyneet samantyyppistä samantyyppisiä säännöksiä koskien kotoperäisyyttä ja Tätä ei ole vielä kunnolla käsitelty tässä raportissa, mutta eri toimet, joihin Kiinan viranomaiset ovat ryhtyneet äh, verkko, tietoverkkoturvallisuuskysymyksissä, sitten SBS-esteet, niitä on edelleenkin Brasiliassa, Kiinassa, USAssa, Venäjällä. Ja IPR, tietysti tekijänoikeudet, jotka liittyvät Kiinaan ja kaksi USAhan, ja tämä koskee alkuperämerkintöjä. Sitten mullakin siis merkintöjä, sitten puhutaan myös investointikysymyksistä. Erityisesti tässä viitataan täytäntöpanokysymyksiin Brasiliassa. Sitten Kiinassa on myös huomattavia rajoituksia koskien ulkomaalaisia investointeja. Edelleenkin nämä herättävät huolta hu- huolimatta siitä, että Kiina on täytäntöönpannut tietynlaisia uudistuksia Esimerkiksi on tämä Shanghai, Shanghain kokeiluhanke vapaakauppa-alueesta ja sitten on jatkuvat neuvottelut meneillään investointisopimuksesta Kiinan kanssa. Mitä tulee välineisiin, joita EU käyttää tarttuakseen kauppainvestointiesteisiin, niin niitä on varsin paljon. Me tietenkin käytämme vapakauppaneuvotteluita, joita käydään neljän kumppanin kanssa, mitä tulee hänen strategisiin kumppaneihimme. Samoin investointineuvottelut ovat tällä hetkellä meneillään Kiinan kanssa. Toiseksi täytäntöönpano koskien tämä olemassa olevia sopimuksia erityisesti tähän liittyy EUn markkinoille pääsy strategia sitten kolmanneksi tietenkin käytämme on kiistanratkaisujärjestelmä on kun se on sopiva ja tarpeen. Ja joukko tapauksia, jotka jo mainitsinkin, ovat nyt on käsittelyssä monia Venäjän kanssa. Erityisesti kolme seitsemästä Venäjä-tapauksesta on jo VTO-käsittelyssä. Uh, a fourth Neljäs keino, jota me käytämme, on vto komiteat. EU on yksi kaikkein aktiivisimmista VTO jäsenistä, erityisesti mitä tulee SPS-komiteoihin ja TTIP-komiteoihin. Sitten vielä on kahden ja monenkeskisiä hu- kansainvälisiä huippukokouksia, joissa EU tai yksittäiset jäsenvaltiot ovat osallistujina. Joten lopuksi tämä raportti osoittaa, että edelleenkin on huomattavia kaupan ja investointien esteitä ja usein niitä on vaikea poistaa. Tarvitaan suurempaa päättäväisyyttä varmastikin poliittisella tasolla. Samoin pitää tiivistää EUn markkinoille strategian täytäntöönpanopuolta, jotta onnistuneesti voidaan siirtää pois näitä esteitä. Tällaiset toimet eivät onnistu vain komission ohjauksessa. Varmasti tarvitaan mukaan myös jäsenvaltioita, niin viittaan korkean tason kokouksiin ja jäsenvaltioiden suurlähetystä verkkoon tässä tärkeässä roolissa. Ja mukana pitäisi tietysti olla myös Euroopan parlamentti silloin, kun parlamentin jäsenellä on mahdollisuus vierailla kolmansissa maissa silloin he voivat myös välittää tätä hyödyllistä tietoa eteenpäin korkean tason yhteyksissä vierailtavissa maissa. Ja me tietenkin olemme valmiita antamaan teille välttämätön taustatietoa, jotta voitte ottaa esille kaupan esteitä. Kiitoksia. No request for the... Kiitos puheenvuoropyyntöjä. Ei kun Helmut. Yksi kysymys vain. Olisiko mahdollista saada tämä raportti kirjallisesti? Vaikka näitä tapauksia ja lukuja mainittiin, niin olisi kovin mielenkiintoista tarkastella yksityiskohtia. En tiedä, onko se mahdollista, mutta kyllä se kannattaisi lukea tarkemmin. Think it, it has been circulated, but... Mielestäni se onkin lähetetty, mutta lähetetään vielä kerran niin, että kaikki saavat. Jos sopii, niin kolme kysymystä minulta. on viimeisimmässä julkisessa foorumissa oli mielenkiintoinen kokoomus kaupan esteestä ja selkeä viesti sieltä oli, että niissä on kasvua viime vuosina ollut. Erityisesti yksi maa mainittiin, sama kuin mikä sielläkin mainittiin, niin mainitsitte tekin. Onko teidänkin mielipiteenne se, että toimet kauppa- ja investointivirtoja kohtaan, niin onko ne jotain erityispiirteitä tässä kasvussa? Toiseksi. Haittaako EUta tämä kasvu keskimäärin? Onko se erityisesti EUta vastaan? Ja kolmanneksi, onko eroa kaupan esteissä vientituotteille verrattuna maailmanlaajuiseen tarjontaketjuun. Tietysti esteet voivat haitata vientituotteita, mutta ymmärtääkseni hait, globaalille jakeluketjulle voisi olla vieläkin pahempi. Uh, yes, thank you, thank you, Chair. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> Ensimmäiseen kysymykseen liittyen toden tottakin kaiken kaikkiaan kaupan esteet ovat lisääntyneet – siitä ei niinkään puhuta tässä mietinnössä, koska tässä puhutaan vain pienestä valikoimasta juttuja. Mutta meillä on laajempi kertomus, jossa osoitetaan, että joka vuosi tällaisia kauppoja ää, rajoittavia toimia ää, tulee, eivätkä näiden toimien eliminointitoimet ja niitä kompensoi. Eli tällaisia kaupan esteitä tulee koko ajan enemmän ja enemmän, ja se on huolen aihe. No, olemme todenneet, tai olemme huomanneet tämän ja olemme aloittaneet tämän seurannan talouskriisin aikana. Ja toivomme, että, tai siis me pelkäämme, että ähm, samalla kun maat pääsevät pois kriisistä, niin muuten tilanne heikkenee. Me toivomme tietysti, että näin ei käy. Onko EUlla enemmän, EUlle e e koitunut enemmän haittaa näistä toimista kuin muille? No, suurin osa näistä toimista on sellaisia, että niin ne eivät ko- kohdennu erityisesti EU-hun, eivät ole syrjiviä siis, mutta koska EU on kaikkein tärkein kauppakumppani monien maiden kanssa, erityisesti suuren itäisen naapurimme, joka on ö, ottanut käyttöön useita kaupan esteitä, niin vaikutus EU-hun tietysti on suurempi kuin muihin kauppakumppaneihin, jotka ovat vähemmän aktiivisia kaupassa näiden maiden kanssa. Kolmanneksi teidän huomionne vientipuolen esteistä – No, olemme havainneet usean otteeseen, että vientiesteet ovat lisääntyneet. Niitä on otettu käyttöön enemmän ja enemmän, ja tämä on toki huolestuttava asia, koska se kertoo jonkinlaisesta nationalismista, resurssinationalismista. On tiettyjä maita, jotka haluavat pitää omat raaka-aineensa omaan prosessointiteollisuutensa käytössä. No, tämä on tietysti sellainen käytännö, jota haluamme torjua ja kahdenvälisissä neuvotteluissammekin me pyrimme pitämään kiinni siitä, että näin ei tapahtuisi. Tämä on sellainen alue, jolla on kyllä aika vaikeaa saavuttaa täysin tyydyttävää tilannetta – tuottaa täysin tyydyttäviä tuloksia, koska meidän kahdenväliset sääntökirjamme ovat höllempiä kuin muiden nämä, nämä yleiset, <clears throat> yleisluontoisemmat ohjekirjat, mutta pyrimme olemaan niin kunnianhimoisia tavoitteissamme kuin mahdollista ja pyrimme saada, saamaan aikaan hyviä tuloksia. Ja tämä on meille prioriteetti ei ainoastaan kahdenvälisissä neuvotteluissa, vaan myös VTOn liittymisneuvotteluissa, joita tällä hetkellä käydään. Ja myös koko meidän markkinoille pääsy strategiassamme. Kiitos. Thanks a lot for this presentation. Kiitos tästä alustuksesta. Se ottaa kovasti työtämme valiokunnassa. Ja kyllä, pidämme yhteyksiä yllä. Ja seuraavakin kierros esitellään sitten täällä valiokunnassa. Kohta 20. Lykättiin, hyvät kollegat. Ja kohta 6. Lykättiin myös, jonka piti korvata kohta 20. 29. kesäkuuta meillä on sitten se valiokunnassa. No sitten 21 muut asiat. Onko muita asioita? Näin ei ole. Seuraava kokous, kuten mainitsin, on 29. kesäkuuta tänä vuonna. Kiitos. Hyvää viikonjatkoa.